I think we can start. Varmaan voimme aloittaa. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten. okay, hyvää huomenta, parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Kokouksemme alkaa. Esityslista luonnos voitaneen hyväksyä tällaisenaan, jos siihen ei kenelläkään mitään vastalauseita ole, ei näytä olevan. Puheenjohtajan Ilmoituksia ei ole, joten voimmekin siirtyä kolmanteen kohtaan matkailualaa käsittelevä työryhmä. Äh, herra Pedro Otunin kanssa keskustelemme unionin matkailupolitiikasta. Ja tämähän on nyt äh, työryhmän ensimmäinen kokous tällä lainsäädäntökaudella sen jälkeen, kun se jälleen perustettiin. Herra eh, Ispanna Uihei, tervetuloa. Te olette <clears throat> vastuussa, tai tulette olemaan vastuussa tämän työryhmän toiminnasta. Ja tähän ensimmäiseen kokoukseen olemme kutsuneet ENTR-pääosaston johtajan, joka on matkailupolitiikasta vastuussa, herra Pedro Ortunin. Ja hän kertoo meille tilanteesta Euroopan matkailupolitiikan alalla. Lämpimästi tervetuloa, mukava, että olette päässyt paikalle. Ja Tosiaan komissioltahan on tullut viimeaikaisia päätöksiä aloitteista, niin kuin kuulimme komission jäsen Bienkowska tänään Madridissa tulee ilmoittamaan yhteisestä toimesta, mutta te olette kuitenkin herra päättäjä täällä. Ja mehän muistamme, että viimeinen tiedonanto, joka loi tai ehdotti poliittisia puitteita Euroopan matkailupolitiikalle, kattoi kymmenen kymmenen toimea tämä paketti ja se julkaistiin äh, vajaa viisi vuotta sitten vuonna 2010. Äh, sillähän oli aika kunnianhimoinen äh, otsikko, nimittäin Eurooppa maailman merkittävin matkailukohde. Ja luonnollisesti parlamenttikin teki tähän oman mietintönsä, Fidanzan mietinnön. Ja tullaan päätettiin myös tästä parlamentin työryhmästä. Siksipä pyytäisin teille, että teiltä, että herra Ortun kertoisitte meille nyt uusimmasta toimenpidepaketista ja siitä, mitä on vuoden 2010 jälkeen tapahtunut. Olkaa hyvä, herra Ortun. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Aion kertoa teille tänään kahdesta pääosiosta, mitä on tehty tämän vuoden 2010 tiedonannon jälkeen. Uusi komissio ja Bekovska ovat juuri ilmoittaneet kaksi päivää sitten Jotkut teistä saattavat jo tietääkin, että meillä pidettiin kuuleminen lokakuun toisella puoliskolla. Ja hän ilmoitti jo silloin, että neuvonpidon jälkeen kaikki yksityisen puolen ja julkiset sidosryhmät ovat mukana neuvotteluissa ja vuonna 2014 jälkeen hän aikoo esittää näitä ydintoimia, joiden avulla on tarkoitus parantaa Euroopan matkailualan kestävyyttä ja sen kestävää kasvua. Eli tässä nyt ollaan. Minun mielestäni tämä on oikein hyvä ja, ja minulle on suuri kunnia saada olla täällä teidän parissanne puhumassa matkailukysymyksistä. Olen hoitanut näitä komissiossa vuodesta 2000 vaikkei asia ole aina helppo, niin oikein miellyttävä on ollut tätä työtä tehdä. Lissabonin sopimus, täällä on monia uusia meppejä paikalla tässä valiokunnassa ja koko parlamentissakin, niin voidaan muistuttaa heille, että meillä on Lissabonin sopimuksen myötä vuodesta 2009 marraskuusta erityinen kolmannen tason toimivaltuus, jossa Euroopan unioni voi ja sen pitääkin tukea, koordinoida ja täydentää erilaisia toimenpiteitä, joita kansalliset viranomaiset ovat ottaneet käyttöön. Tässä nyt siis ollaan. Tämä on artikla 6d ja 105 kohta. Siinä kielletään myös Euroopan unionia, ja tämä pitää pitää mielessä, harmonisoimasta jäsenvaltioiden suoraan matkailuun liittyvää lainsäädäntöä. Mutta meiltä on siis pyydetty erilaisia toimenpiteitä, joilla on rajoilittavat vaikutukset ja joka tarjoaa Euroopan unionissa lisäarvoa. Niiden tavoitteena on helpottaa ja varmistaa matkailutoiminnan kestävyys kaikkialla Euroopassa. Näin siis teimme ja muistan, että tämä on tämänhetkinen ensimmäinen varapuheenjohtajanne, meidän aiempi varapuheenjohtajamme Tajani Silloin kun hän vuonna 2010 astui virkaansa, hän pyysi meitä valmistelemaan tämän tiedonantomme, jonka juuri esittelitte sen hyväksymme kesäkuussa ennätys nopeasti. Siinä on 21 eri toimia ja tärkeitä horisontaalisia sellaisia. Matkailualan valtavirtaistaminen kaikessa Euroopan unionin politiikassa, joka saattaa siis vaikuttaa matkailualan kestävyyteen ja kaikissa Euroopan unionin rahoitusvälineissä. No näin olemme pyrkineet tekemäänkin viimeisen neljän vuoden aikana. Olemme näitä toimenpiteitä täytäntöönpaneet miltei kaikkia, kaikkein tärkeimpiä ainakin, ja sitten näitä horisontaalisia toimenpiteitä. Toivottavasti olemme onnistuneet hyvin. Me olemme saaneet viettää Euroopan matkailutuotteiden monimuotoisuutta eteenpäin. Ja samoin käy hyödyntää sitä, mitä parlamentti miltä joka vuosi on pyytänyt Meillä on ollut muutama valmistelma toimi tai pilottihanke, ne jotka tunnette hyvin, edustaja Kramer. Meillä on ollut erilaisia turismituotteita, matala sesongin toimia, kalypsotoimen jälkeen vuodelta 2007 se taisi olla – Ja ihan vain tiedoksenne teille nämä tarjouskilpailut, jotka käynnistettiin vuonna 2012 näillä kahdella kolmella alueella, 560 ehdotusta, ne jotka on otettu vuonna 2014 jälkeen, niin meillä on yli 400 ehdotusta, julkisia, yksityisiä, yhteisiä ehdotuksia eri jäsenvaltioista. Se on oikein hyvä merkki meidän mielestämme. Tämä pitäisi olla tärkeää myös Euroopan matkailupolitiikalla sillä olette saattaneet nähdä viime tiistaista eteenpäin, aivan kuten perinteinä on. Madridin matkailumessua edeltävänä aikana, niin maailman matkailuorganisaatio julkaisee viimeiset tiedot vuodelta, edellisestä vuodelta vuodelta 2014, ja Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota on jälleen nostanut osuuttaan kansainvälisessä matkailussa. Me olemme Meillä on 457 miljoonaa kansainvälistä turistia, matkailijaa tulee muotomaailmasta. Olemme säilyttäneet noin 40 prosentin osuuden kaikesta kansainvälisestä matkailusta vuodesta 2010 eteenpäin. Ja me säilytämme siis tämän saman tason. Olemme olleet myöskin toiseksi suurin maailman alue kasvussa 5,3 prosenttia. Ainoa suurempi on varsinkin Pohjois-Amerikka, Yhdysvallat, presidentti Obaman käynnistämien toimenpiteiden seurauksena, jotka koskivat viisumikäytännön helpottamista ja erilaiset Yhdysvaltojen tekemät toimenpiteet sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Siellä kasvanut on 7 prosenttia vuonna 2014, mutta Eurooppa on myöskin hyvässä vauhdissa. Tietysti tämä ei ole paras indikaattori, haluaisimme myös saada samankaltaista kasvua myös matkailutuloihin täällä Euroopan unionin alueella. Meillä vielä ei ole lukuja vuodelta 2014, mutta tiedämme, että kasvu on siellä paljon matalampaa, yhdestä kahteen prosenttia. Mutta sellaista elämää on, kilpailu on kovempaa ja hintoihin tämä kova kilpailu vaikuttaa. Eli se, mitä on tehty tämän lisäksi viimeisen neljän vuoden aikana, kaksi tärkeää kysymystä Kansassa tärkeässä eurooppalaisessa lainsäädännön alalla, äh, alassa. Meillä on pakettimatkailudirektiivi vuodelta 2013. Keskustelut on päätetty. Edelliset parlamentti hyväksyi sen ensimmäisessä käsittelyssä nopeasti, ehkäpä vähän liiankin nopeasti. Ja neuvosto nyt viime joulukuussa päätti tämän yleisen lähestymistavan. Ja ensimmäinen tekninen trilogi IMCO-valiokunnassa alkaa täällä ensi viikolla. Tämä on tärkeä hetki. Joitakin ongelmia vielä on. Joitakin kohtia täytyy vähän siistiä ja parannella. Toivottavasti tämä valiokunta ja mm, Task Force sitten on läheisessä yhteistyössä IMCO-valiokunnan kanssa ja trilogi on tärkeä. Tehän katsotte myös näitä teknisiä trilogikokouksia, jotka alkavat ensi viikolla. Ja toinen tärkeä, joka tehtiin, joka meidän mielestä oli kaikkein tärkein menestys tarina komission puolella, oli komission hyväksymä Schengenin viisumikoodeksin uusinta. Tajanin ja Malmströmin kanssa tätä asiaa hoidettiin tuolloin aikoinaan – ja komissio hyväksyi sen huhtikuussa. Keskustelut neuvostossa on päätetty. Siellä on menty läpi koko tämän tekstin viime viikolla. Ja parlamentti ei ole vielä aloittanut LIBE-kokouksen, LIBE-valiokunnan kokousta, joka pidetään ensi viikolla. Tai sitä sen jälkeen mm, puolivässä helmikuuta. Tältä puolelta ei ole tulossa hyvää uutisia, vaan hyviä uutisia, vaan itse asiassa jopa huonoja sellaisia. Neuvosto on poistanut kaikki yksinkertaistus, harmonisointi ja helpotusmenettelyt 80-90 prosenttia, jota komission ehdotuksessa oli. Ne jotkut teistä tietävät, koska olemme jo usean kertaan tämän todenneet syyskuun jälkeen, neuvoston keskustelut ovat meidän mielestämme menneet aivan väärään suuhun. tällä täällä on valtavasti työtä täällä parlamentissa tehtävänä, kun pyritään palata paljon matkailumyönteisempään, talousmyönteisempään toimintaan sitten kun Libe ja parlamentti hyväksyvät tämän ensimmäisen käsittelyn seuraavan kuukausien aikana. Erittäin tärkeä kysymys siis, ja erittäin tärkeä on se, jotta voidaan säilyttää tämä 40 prosentin osuus, varsinkin suhteessa niihin maihin, joista, joista ei ole viisumivapautta Eurooppaan. Tässä siis tällä hetkellä ollaan ja olemme onnistuneet sisällyttämään Euroopan rakennerahastoin vuonna 2014-2020 rahoituskehykseen yli kaksi kolmasosaa alueellisia operatiivisia ohjelmia. Yli 200 eurooppalaista aluetta on esittänyt matkailuehdotuksia alueellisiin ohjelmiin, mikä on erittäin hyvä merkkinen aluerahasto, sosiaalirahasto, kohesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisrahasto niiden kaikkien puitteissa näin on tehty. Ja se on erittäin tärkeää varsinkin eurooppalaisilla alueilla, jotka ovat avainasemassa tässä suhteessa. Se, mitä teimme vuonna 2014, oli, että valmistelimme tätä tänä välivuonna vaalien välillä, silloin kun komissio valmisteli seuraavaa komissiota, niin käynnistimme kolme tärkeää konsultaatiota. Yksi koskee hallinnollista ja säätelykehystä, toinen Euroopan matkailun tulevaisuutta ja näitä julkaisimme sitten myöhemmin ja aloitimme muodollisimmat neuvottelut Euroopan turismifoorumin kautta. Silvia Kosta kulttuurivaliokunnasta oli mukana, edustaja Kramer myöskin, ja kävimme keskusteluja Napolissa. Lokakuun lopussa meillä oli oikein hyviä keskusteluja myös Euroopan matkailupäivällä ensimmäinen täällä Brysselissä. Ja näiden neuvonpitojen pohjalta, näiden keskusteluiden seurauksena, jossa monet sidosryhmät olivat mukana, olemme antaneet uudelle komissaarillemme sitten tulokset, johon hän on aivan tyytyväinen Madridissa viime tiistaina siis. Minä luettelen nämä kahdeksan pääaloitetta, johon komissaari on sitoutunut kehittämään niitä enemmän ja esittelemään niitä Euroopan turismifoorumilla, joka pidetään tänään Luxemburgin, tänä vuonna Luxemburgin, Luxemburgissa 17.18. päivä helmikuuta. Näiden taustalla on erittäin pitkään yksimielisyys sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Matkailu ei ole pelkästään kolmanneksi suurin Euroopan unionin talousala, ja se tuottaa paljon BKT ja työllisyyttä ja lisäksi se on erittäin kestävä ala. Sillä on kuitenkin suuria haasteita edessään. Tarkoitus oli käydä mitään suurta keskustelua, mutta tämä esille väestökehitys sekä määrällisesti että laadullisesti. Yhä enemmän vanhempia ihmisiä, vielä vaativampia asiakkaita, vaativampia matkailijoita, jotka haluavat räätälöitympiä tuotteita. Toinen haaste on digitaalivallankumous, joka häiritsee monia perinteisiä liikemalleja matkailupuolella. Ja tämä on suuri toinen haaste. Kolmas on se tosiasia, että sääntely kehys on erittäin monimutkainen matkailualalla, ei niinkään Euroopan unionissa. Meillä on vain 10-12 direktiiviä, jotka suoraan tai epäsuoraan koskevat matkailua, mutta kansallisella, alueellisella, jopa paikallisella maakuntatasolla on valtavasti erilaisuuksia ja monimutkaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia säännöksissä ja hallinnollisissa käytännöissä. Tätä täytyy kyllä nyt virtaviivaistaa pääasiassa jäsenvaltioiden ja paikallisviranomaisten avulla. Ja toinen tärkeä kysymys on se, että meidän matkailutoimistojemme taitoja, kielellisiä, digitaalisia kykyjä täytyy parantaa, palvelualttiutta lisätä, varsinkin uudellisille matkailijoille, jotka tulevat toisista kulttuureista, venäläiset, kiinalaiset, intialaiset, nämä turistit tarvitsevat toisenlaisia palveluita. Meidän täytyy mukauttaa tätä pätevää työvoimaa ja työvoiman kykyjä siihen, että voidaan palvella paremmin. Meidän täytyy tehdä tästä vasta, vastuullisempaa ja kestävämpää matkailupolitiikkaa. Jopa matkailijoillekin meidän täytyy toimia vastuullisemmalla tavalla, kun matkustamme Euroopassa ja kautta maailman – ja meidän yrityksemme ja meidän matkakohteemme, niissä täytyy toimia vastuullisella tavalla. Kuitenkin on paljon tehtävää vielä tälläkin saralla. Lisäksi tarvitaan jatkuvasti tätä kausipainottuisuuden vähettämistä matkailualalla. Ja toinen kasvussa oleva kovin kipeästi tarvittu on se, että me tarvitsemme parempaa markkinointia eurooppalaisille matkakohteille, yleiseurooppalaisille teemapohjaisille tuotteille markkinointia. Tätä täytyy vahvistaa huomattavasti enemmän. Ja tältä pohjalta, näiden haasteiden pohjalta, olemme valmistelleet puheen. Ja luen nämä kahdeksan pääaloitetta, jota komissaari on sitoutunut viemään eteenpäin. Olemme kaikki kovin tyytyväisiä tähän. Hän sanoi, että kesällä Luxemburgin foorumia ennen syyskuun puolivälissä. Meillä on kahdeksan seuraavaa aloitetta, pääaloitetta. Ensimmäisen tavoitteena on yksinkertaistaa, virtaviivaistaa, täysin huomioon ottaen toissijaisuuden sääntelykehykset. Tämä on hyvin monimutkaista. Meillä ei ole muuten kykyä hoitaa tätä alueellisella ja paikallisella tasolla, mutta voimme suositella ja viedä eteenpäin jäsenvaltioissa hyvin vakava vakavapohjaisia keskustelua tältä pohjalta. Toinen kuuluu tähän digitaaliseen yhtenäismarkkina-aloitteeseen. Puheenjohtaja Ansipin kanssa hoidamme tätä menetetyötä taloudelliset, juridiset, yhteiskunnalliset puitteistot, joissa voidaan keskustella matkailualan vaikutuksesta. Ja tällaisia keskusteluja foorumeja vedän eteenpäin. Se ei ole helppoa, koska meillä on monimutkaisia kysymyksiä esillä. Tarjolla on 40 globaalia talousmallia, jossa on hyvin monimutkainen lainsäädäntökehys – Eli tämä on selkeä suuri toinen haaste. Kolmas koskee sitä, että parannetaan taitoja. Neljänneksi viedään eteenpäin kestävää matkailua sen avulla, että hyväksytään eurooppalainen vastuullisen matkailun peruskirja. Rakennamme sitä kaikkien eri sidosryhmien kanssa ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan akateemisen maailman kanssa. Näitä täytyy nyt päivittää ja asia hyväksytään myös tavalla tai toisella ennen kesää. Viides kohta on se, että pyritään edistämään kaikenlaista lainsäädäntötyötä, jonka avulla voidaan torjua kausiluontoisuutta matkailussa. Viemme eteenpäin sitä, että voidaan helpottaa matkailua ähm, silloin, kun matkailua ei ole paljon. Ja meidän täytyy ottaa huomioon vuoden 2015 tilanne. Pyrimme työskentelemään yhteistyössä myöskin Yhdysvaltojen kanssa. Kuudes on se, että meillä on suuri tarve, varsinkin matkailualalla, viedä eteenpäin huomattavasti parempaa yhteenliittämistä ja kaikkien liikenneverkkojen ja liikennetapojen yhteenliittämistä, erityisesti äärialueilla, saarialueilla. Tässä suhteessa liikennepuolella on vielä paljon työtä tehtävänä. Ja Me tässä pyrimme viemään yhteistä yksityisen ja julkisen puolen kumppanuutta eteenpäin. Yhdysvallat, Saksa, Australia ovat tehneet tällä tavalla, jossa on suuret matkakohteet, jossa on suuria alueellisia kohteita. Miksi me voi tehdä samalla tavalla Euroopassa? Pyrimme viemään eteenpäin tällaista yhteistä yleiseurooppalaista matkailua eteenpäin. Ja lopuksi, ja lopetan tähän, viemme eteenpäin ja pyrimme vieskin parantamaan matkailukysymysten hallinnointia kaikkialla komissiossa. Olemme kokoontun, keränneet yhteen uudelleen ryhmä, myös on eri palveluyksiköistä vastaavia. Ja parlamentissa on tämä Task luopinen interryhmä, jossa käsitellään ja kulttuuria, oma-aloitteinen lausunto, eli se on oikein hyvä merkki. Me olemme kovin tyytyväisiä näihin teidän aloitteisiinne. Lisäksi jäsenvaltiota viemme eteenpäin. Niiden täytyy tehdä parempaa yhteistyötä. Niiden täytyy tehdä vertaisarvioita, kuunnella toisiaan. Me emme vielä ole päässeet riittävän pitkälle. Ja lopuksi sitten elinkeinoelämä, joka ei ole riittävästi koordinoitu. Me tarvitsemme vahvemman Euroopan matkailualan alustan, joka käsittelee näitä yleisiä, yhteisiä kysymyksiä, näin olemme pyrkineet tekemään jo vuodesta 2010. On ollut pyrkimyksessä viisumipolitiikassa, koko tässä yhteisessä markkinointipuolessa. Ja useita yhteisiä etuja on ajattavana. Tässä täytyy liikennemän olla paremmin mukana yhdessä. Myös ne alat, jotka liittyvät tähän, muotiala, luovat alat, shoppailumatkailu, matkailu, ja muut. Kaikki tällaiset, jotka tuovat lisäarvoa matkailuun. Päätän tähän ja mielelläni vastaan ja kommentoin teidän kysymyksiin ja kuulen teiltä. Ai niin, unohdin mainita, että olemme myös ottaneet huomioon nämä ehdotukset, joita pidettiin 3.9. silloin, kun ensimmäinen TRAN-kokous pidettiin Francis Kirin Italian ministerin kanssa. Saimme paljon hyviä ajatuksia ja ehkäpä niistä tunnistatte näitä, joita minä juuri sanoin. Für den Vortrag. Und es haben sich viele gemeldet, aber zunächst mal, bevor ich... Kiitokset, herra Ortun. Nyt äh, varapuheenjohtaja Ujei saa juuri puheenvuoron, mutta aivan äh, ensin haluan toivottaa herra Riken vieraat Bordeauxsta opiskelijat äh, tervetulleeksi tänne valiokuntaan. Tervetuloa vieraksemme. Ja nyt herra Uji, olkaa hyvä. Köszönöm elnök úr. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. És azt hiszem, hogy nézve a napire... Kiitän tästä äskeisestä esityksestä. Meidän täytyy kyllä mielestäni käyttää huomattavasti enemmän aikaa pohtiaksemme todella kaikkea sitä, mitä herra Ortun tuossa puheenvuorossaan sanoi nosti esiin. Työryhmän koordinaattorina haluaisin aivan ensiksi mm, ehkä kertoa omia ajatuksiani siitä, mitä juuri kuulimme. Ensinnäkin äh, katson, että meidän tulisi kaikille, jotka eivät äh, syvällisesti matkailualaa tunne, tehdä selväksi se, että matkailu äh, merkitsee eri aloilla myös meidän vastuutamme. Tämä on hiukan hankala juttu siinä mielessä, että yhtäältä tämä on meidän vastuualuettamme, mutta toisaalta meillä ei juurikaan toimivaltaa ole, koska matkailu kaikkineen kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan piiriin. Mutta niin kuin herra Ortun juuri totesi, matkailu on kuitenkin kolmanneksi tärkein talouden ala Euroopassa. Ja kyse on alasta, joka edelleen myös on kasvusuuntainen ja luo kasvua. Joten kun komissio taikka Euroopan parlamentin jäsenet kotopuolessaan puhuvat talouskasvun merkityksestä, työpaikkojen luomisesta, niin matkailu tulisi kyllä muistaa aina näissä keskusteluissa. Totta on, että meillä ei oikeastaan toimivaltaa alalla ole, ei ainakaan oikeudellisesti katsottuna, mutta kyllä meidän tulisi paneutua matkailuun alana huomattavasti entistä enemmän ja paremmin. Joka tapauksessa meidän tulisi eri foorumeilla ihan päivittäin käsitellä matkailua komission ja parlamentin tulisi ehdottomasti matkailuun paneutua entistä paremmin. Ja tulevina viikkoina ja kuukausina tulen työryhmän työn puitteissa huolehtimaan siitä, että teemme matkailualasta entistä näkyvämmän. Myös eh, TRAN-valiokunnan jäseninä, mutta ylipäätään kaiken kaikkiaan Euroopan parlamentissa. Minulla on joitain ehdotuksia siitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Ensinnäkin mielestäni komission jäsen koska tulisi kutsua seuraavaan työryhmämme kokoukseen. Komissiossa nimittäin on henkilö, joka on vastuussa tästä aiheesta, mutta kuukausia on kulunut, emmekä häntä edelleenkään ole tavanneet. Tämä on mielestäni väärin. Valiokunnan jäsenenä aikoinaan ehdotin, että meidän tulisi olla koska kutsua, mutta kokous hylkäsi tämän ehdotuksen. Ja siksipä pyytäisin, että kutsumme todella Rouva Bienkovskan seuraavaan työryhmämme kokoukseen. Me tarvitsemme vuoropuhelua. Meidän on ehdottomasti saatava auki tämä viestiyhteys rouvan Bienkoskaan. Toiseksi vuoden 2011 mietintö, siihen olen viime kuukausina paneutunut. 2011han on viimeinen vuosi, jolloin matkailualalla Euroopan parlamentissa on asiaa käsitelty mietinnön pohjalta. Tuolloinhan luotiin uudet puitteet matkailulle. Ja minä haluaisin tietää, mitä vuoden 2011 jälkeen on tapahtunut, mitä tuloksia on saatu aikaan. Minä olen uusi jäsen täällä Euroopan parlamentissa, mutta minua kiinnostaisi kovasti kuulla, että hyväksyykö parlamentti tuolloin tämän mietinnön ja sen jälkeen minkäännäköistä seurantaa ei ole ollut. Vai onko tämä mietintö johtanut johonkin matkailualalla? ylipäätään. Toinen ehdotukseni olisi sitten, että seuraavassa työryhmän kokouksessa tarkastelemme, mitä todella tämän mietinnön suhteen on tapahtunut. Eihän meidän ole mitään järkeä mietintöjä kirjoittaa, jos ne eivät johda yhtään mihinkään. Kolmanneksi, meillä on aika, aika iso tehtävä edessämme. Muissa valiokunnissa, Liibessä, Itressä, Imkossa nimittäin käsitellään aiheita, jotka liittyvät hyvin läheisesti matkailuun. Ja todennäköisesti useimmat jäsenet noissa valiokunnissa eivät juurikaan matkailua pohdi. Mutta sehän onkin meidän tehtävämme tässä, tässä valiokunnassa ja siitäpä syystä toivon, että kaikki kollegat myös muissa valiokunnissa näissä mm, äsken mainitsemissani valiokunnissa pitävät myös matkailuulottuvuuden mielessään ja muistuttavat tästä myös muita kollegoita. On monia asiantuntijoita, jotka myös ovat tässä kokouksessa nytkin paikalla ja on hyvin, ja jotka edustavat monia eri aloja matkailualalla laajemmin. Ja meidän täytyy muistaa synergia matkailun sekä esimerkiksi liikenteen välillä, mutta tämän lisäksi meidän täytyy muistaa muut ulottuvuudet ja muistuttaa tosiaan kollegoita siitä, että pitäisivät matkailualan mielessään kaikessa työssään. Ja toivon, että sihteeristö tässä meitä voi myös tukea niin, että työryhmän työ saa tätä kautta apua. Sitten meillä on myös tehtävänä tukea Isabella del Montea, esittelijää, ja herra Ortun myös viittasi siihen, että työryhmän työ on hyvin uutta. Lisäksi on matkailualan interryhmä, joka toimii. Ja ehkä pääinteryhmän puheenjohtaja on tässäkin kokouksessa tällä hetkellä läsnä. On äärimmäisen tärkeää, että pidämme tiiviitä yhteyksiä yllä interryhmään Interryhmä on huomattavasti laajempi kuin tämä meidän työryhmämme, joka toimii valiokuntatyön puitteissa, mutta kaikki ne, jotka eivät ole interryhmän jäseniä, voivat luonnollisesti myös kääntyä vastuuesittelijän puoleen ja välittää hänelle sitten näitä omia ajatuksia ja ehdotuksiaan. Joten kun nyt olen koordinaattori, koordinoin tätä aihetta, toivoisin, että olemme hyvin aktiivisia matkailukysymysten suhteen ja osoitamme kaikille eri sidosryhmillekin, että haluamme todella toimia matkailun puolesta. Olisikin toivottavaa, jos voisimme tämän työmme todella täyttää hyvällä sisällöllä ja ehdottaisin, että työryhmä kokoontuisi vähintäänkin kerran kuukaudessa. Olen muuten saanut koko joukon ehdotuksia työryhmän esityslistalle. Kaikki nämä ehdotukset välitään eteenpäin ja luonnollisesti olisi mukavaa, jos saisimme vielä lisäehdotuksiakin. Ja mielelläni puheenjohtaja ja sihteeristö pyytäisin teiltä, että työryhmän kokoukset eivät olisi varsinaisten valiokuntakokousten kohtia sinänsä, vaan että voisimme järjestää valiokuntakokouksista riippumattomia työryhmän kokouksia. Eli työryhmäkokous voitaisiin tosiaan kutsua koolle kerran kuukaudessa, mutta mm, tässä nyt kun katselen ympärillä, niin tämä on tietenkin hiukan hankalaa, kun minä en nimittäin tiedä, ketkä ovat jäseniä työryhmässä tai ketkä istuvat nyt täällä odottamassa seuraavien esityslistan kohtien käsittelyä. Ketkä täällä olette muuten tyrmän jäseniä? Voisitteko nostaa kätenne ylös, niin näkisin. Aha. No niin, tämähän osoittaa, että meidän on aika vaikea viestiä toisillemme, jos työryhmää keskustelee valiokuntakokousten puitteissa, joten pyytäisin todella, että Toki virallisesti voimme äh, valiokuntakokouksissakin äh, äh, näihin asioihin viitata, mutta pitäisimme näitä omia kokouksia me sitten valiokuntakokousten ulkopuolella, koska nämä työryhmän kysymykset eivät, eivät ehkä kuitenkaan sitten suoranaisesti aina liity valiokunnan työhön. Mutta koordinaattorina, työryhmäkoordinaattorina olen hyvin iloinen siitä, että tämä työ nyt saadaan käyntiin ja toivon, että matkailutyöryhmässä saamme paljon aikaan, toimimme aktiivisesti ja täytämme työmme sisällöllä. Ja vielä kerran kiitokset herra Ortuunille. Kiitos. Ja, vielen dank, Herr Wei. No niin, suuret kiitokset teille, herra Wei. Ja vielä selvennykseksi. Mehän valiokunnassa päätimme, että matkailutyöryhmä on osa valiokuntaa, siksipä meillä on käytettävissämme tämä sali sekä myös tulkkauspalvelut. 19 jäsentä on todella jäseniä myös tuossa työryhmässä. Luettelo on olemassa, he ovat ilmoittautuneet tähän työhön, mutta yhdessä myös päätimme, että kaikki, jotka asiasta ovat kiinnostuneita, voivat työryhmän kokouksiin osallistua. No niin, ja nyt puheenvuoron saa Wim van de Kamp. Kaksi minuuttia, tässä alkaa olla vähän jo aikataulukirjettä. Äh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos kovasti. Ihan näin alkuun. Haluan toivottaa kaikkea menestystä varapuheenjohtajalle tähän Task Force-työhön matkailupuolella. Minun EPP-ryhmässäni mm, odotukset ovat erittäin korkealla ja toivottavasti seuraavan neljän puolen vuoden aikana tästä tulee todellinen menestystarina. Toiseksi haluan kiittää pääjohtaja Enteriä tästä tiedosta, jota hän meille tarjosi. Ja haluan toivottaa hänet tervetulleeksi tänne hyvän yhteistyön pariin seuraavan neljän puolen vuoden ajaksi EPP-ryhmän nimissä. Puhun lyhyesti hyvä puheenjohtaja, sillä minulla on useita kollegoita, jotka ovat kiinnostuneita matkailualasta. Ja anna heille mielelläni myöskin mahdollisuuden käyttää puheenvuoro. Minulla on yksi kysymys ja yksi huomio. Olen Unkarin kollegan kanssa aivan samaa mieltä siitä, että matkailu on erittäin tärkeä taloudellinen toimiala Euroopassa. Ja yhä, siinä on paljon mahdollisuuksia, koska Intiasta, Kiinasta ja muualta tulee edelleen paljon rikkaita ja meidän täytyy hyödyntää tätä tilannetta, jota eurooppalainen talous kyllä tarvitsee vähän vahvistusta, varsinkin tällä alalla. Kysymys Ortuunille on, että miten matkailun ja turvallisuuden yhdistäminen onnistuu. Olemme saaneet nähdä viime kuukausien kehityksen seurauksena ja Pariisin iskujen seurauksena, että onko nyt uusia turvallisuusmenettelyt otetaan käyttöön. Eilen vuosi tällainen luettelo 44 eri toimenpiteestä, jota sisäasioista vastaava pääosasto haluaa ottaa käyttöön. Millä tavalla ne sopivat toisiinsa? ei saa olla epäselvää se, etteikö turvallisuus olisi tärkeä teema. Meidän täytyy sitä hoitaa, mutta sen vapaa pääsy, matkailu vapaa pääsy Eurooppaan ja sen yhdistäminen tähän turvallisuuskeskusteluun täytyisi myöskin käsitellä. Ja haluaisin tietää, millä tavalla te tästä ajattelette ja millä tavalla, mikä teidän näkemyksenne on tästä asiasta. Danke sehr. Jetzt hat Isabel Kiitoksia. Seuraavaksi Isabella Del Monte, olkaa hyvä. Grazie innanzitutto la, la soddisfazione per la Kiitos. Olen oikein iloinen, että tämä Task Force-työryhmä on luotu. Se on ihan olennainen, jotta voimme tukea matkailupolitiikkaa. Matkailupolitiikka Euroopan tasolla on olennaista. Matkailun osuus taloudessa on liikevaihdon ja työllisyyden kannalta merkittävä. Ei sitä pidä laiminlyödä. Meillä on talouskriisi. Kaikkia sektoreita pitää tukea työpaikkojen luomiseksi. Neljä paneelia on luotu. Ja on ihan asianmukaista kehittää matkailuportaa Euroopassa. On puhuttu innovaatio, digitalouskehittyvyys, liik- kestävä liikkuvuus, koulutus – matkailun alalla. Kaikki tämä on olennaista, mutta täytyy myös vahvistaa eurooppalaista politiikkaa, jotta tämä alla kansallinen ja alueellinen pirstoutuneisuus, joka on liiallista, vähenisi. Sitä varten me tarvitsemme vahvaa näkyvää politiikkaa. Meidän toimintaa digipuolella, uusi teknologia ja infrastruktuuri, kaikki nämä Connex-teknologia turismia ei pidä mieltä e- eräisenä sulkeutuneena sektorina ja ajatella vain sitä gastronomian näkökulmista. Se täytyy nähdä osana koko taloutta. Kuluttajan on myöskin merkitys. Euroopan turismikohteita pitää edistää. Täytyy myöskin miettiä rahoitusta, että saamme esteetöntä kestävää turismia. Ja minulla on kysymys herra Fortunille. Eurooppa-matkailu kohteena. Ihmiset ajattelevat, että meidän visiomme suuntautuu taaksepäin. Miten me voisimme suuntautua paremmin eteenpäin? Danke sehr. Jackie. Kiitoksia. Sitten Jackie Foster. Uh, well, thank you very much. Kiitos Kiitos komissiolle erittäin kattavasta yleiskatsauksesta. Meillä on taustani niin lentoalalla ja turismissa. No, yksi tärkeimmistä asioista, joka otitte esille, että tämä tärkeää EUlle, mutta myös jäsenvaltiolle kaikkialla talouden kannalta – jos ajatellaan kaikkia palveluita, joista turismi koostuu, ja niiden merkitys on ihan valtava. Ja joskus sitä ei täysin tunnusteta. Esimerkiksi hallitukset ja kansalliset poliitikot eivät sitä tunnista. Pitää myös muistaa, että turismin alueella kilpailu on valtava, Brittinä tai itävaltalaisena me kilpailemme, koska me haluamme asiakkaita – Eurooppa on siunattu. Meillä on ihan valtavan hienoja maita, hieno kulttuuri, hieno historia. Eikä ole mikään yllätys, että ihmiset EUn ulkopuolelta haluavat vierata monissa maissa, joihin heillä ei ollut mahdollisuutta päästä esimerkiksi 20 vuotta sitten. Tämä on hienoa kilpailun kannalta. Ennen kylmän sodan loppumista oli paljon rajoja, ja nyt meillä on maita, joissa kylmä sata ei ole ongelmana ja sitten amerikkalaisiakin tulee paljon. Kiinan viisumit ovat asioita, joihin perehdytään. Tärkeintä se on. Matkustamista pitää helpottaa. Ja totta kai turvallisuus ja jollakin jäsenvaltiolla on näitä läheisyysperiaatekysymyksiä tässä, mutta pari juttua ottaisin esille. Standardien suhteen sanahan on yleisluonteinen. Me olemme täällä välillä sanoneet että esimerkiksi, että me haluaisimme paloturvallisuusstandardeja. Jos menette hotelliin Saksassa, Latviassa, Italiassa, kun on kolme tai neljä tähtiä, niin niissä on samanlaisuutta ilman normaalisti, mutta paloturvallisuus, ne ovat valtavan tärkeitä asioita, niin pitää perehtyä periaatteessa riippumatta. I'd just like to introduce a new member from ECR, Dan Dalton, who's... Me, meillä on uusi ECR-jäsen täällä myöskin valiokunnassa, mutta kiitoksia esityksestä. Yes, uh... Eh, Kiitokset. Seuraavaksi Isaskun Milva, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää herra Ortunia puheenvuorosta. Hän otti hyvin selkeästi kantaa komission nimissä. Ne kahdeksan kohtaa, eh, jotka hän haasteena nimesi, eh, ovat mielestäni eh, aivan osuvia, mutta mielestäni ennen kaikkea tarvitaan selkeää johtajuutta. Ja toiseksi täytyy todella nyt myös Euroopan parlamentissa yhteistyössä komission ja neuvoston kanssa määritellä prioriteettimme sekä sitten ihan selkeät äh, resurssit äh, niihin pääsemiseksi. Ortun äh, nimesi tässä kahdeksan haastetta. Neljäs liittyi kestävään matkailuun ja kysyisin, onko tällaisen vastuullisen kestävän matkailun edistäminen, kattaako se myös tällaisen osallistavan matkailun on monia vammaisia, joiden täytyy yhtä lailla saada mahdollisuus esimerkiksi päästä kiinni näihin matkailualan uusiin työpaikkoihin, joita mahdollisesti luodaan. Ja sitten meidän täytyy välittää kyllä aiheesta ja asiasta hyvin selkeä viesti, kun puhumme lisäämisestä, matkailijoiden määrän lisäämisestä 2020-2030 välillä. Puhumme myös äh, paremmasta yhteen toimivuudesta. Ja kyllä tällainen yhteys kaikkien eri ähm, liikennemuotojen välillä esimerkiksi on aivan välttämätön. Tällä hetkellähän se on jäissä hyvin monissa kysymyksissä, kun puhutaan yhtenäistä ilmatilasta, puhutaan neljännestä rautatiepaketista, puhutaan digitaaliunionista ja niin edelleen. Eli kyllä meillä tässä aikamoinen homma on vielä hoidettavanamme. Sitten äh, lopuksi totesin, että meidän täytyy kyllä ottaa tässä selkeästi kantaa ja mm, Baskimaassa olemme itse asiassa perustaneet tällaisen nettimallin Ja periaatteessa olemme havainneet, että lähes 70 prosenttia meidän matkailijoista me tekee varauksensa nykyään netissä esimerkiksi majoituksen suhteen. Ja kyllä meidän täytyisi vahvistaa vielä huomattavasti tätä matkailijaa, joille annettavaa tarjontaa, mutta todella selkeät tavoitteet ja sitten resurssit niihin pääsemiseksi sekä alueiden mukaanotto, koska niin kuin Nortun totesi, alueemmehan tässä uusien tulevaisuuden hankkeiden pohjana kuitenkin ovat. Kiitos. Vielen Dank, Jill Evans. Kiitoksia sitten Jill Evans. Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia. Ah. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pidän tulleena tätä turismityöryhmää ja kiitän myöskin herra Fartonin esityksestään, joka kattoi monia turismipolitiikan kysymyksiä EU-ssa. Olen oikein iloinen, että tästä puhutaan tänään, koska, kuten muutkin ovat todenneet, voimme lisätä kasvua EU-ssa turismin avulla, edustaa Walesia – jolla on valtavasti potentiaalia, jota kaikkea ei ole kehitetty vielä, jotka auttavat talouden kehittämistä. Kestävä kasvu kestävän turismin avulla on kiinni monista tekijöistä, hyvistä kuljetuskytkennyksistä, paikallinen maisema, pa- kulttuuri, taloudellinen, historiallinen perintö. Kaikesta tästä on puhuttu. nämä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat tärkeitä. Ne mainittu isojen projektien yhteydessä, mutta kysyisin pk-yrityksistä. Ne ovat avaintoimijoita erityisesti alueellisella tasolla, joka mainittiin myös johdannossa. Se merkitys kasvaa. Eli minkälaista potentiaalia on pk-yritysten osallistamisessa turismipolitiikkaan? Ajala Sender Kiitoksia sitten Ines Ajala Senner, onko hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Ortunia tästä hyvin kattavasta äh, puheenvuorosta ja haluan äh, myös kiittää siitä, että vaikuttaa siltä, että uusi komission jäsen nyt ottaa työnsä hyvin vakavaksi. Haluaa todella ajaa matkailun asiaa, matkailun, joka on kovasti kriisistä kärsinyt ja joka on hyvin haavoittuvainen kun ajatellaan vaikkapa konfliktia Venäjän kanssa, niin meihin Espanjaan se on kyllä iskenyt todella kovaa. Joten toivon, että myös tällainen ikään kuin konfliktien aiheuttama haavoittuvaisuus, joka vaikuttaa hyvin voimakkaasti matkailu. Matkailu kärsii välittömästi, kun syntyy tällaisia kriisejä tai konflikteja, jotka sitten heijastuvat tähän matkailuun, joten mietin, miten tähän voitaisiin vastata paremmin. Sitten hyvin merkittävää historiallisestikin merkittävä asia, viisumit. Äh, ja tähän tietenkin äh, tämä liittyy paitsi meidän valiokuntamme toimialaan, myös muiden valiokuntien toimialaan, äh, kun puhutaan vaikkapa kiinalaisista tai chileläisistä Eh, jotka mielellään haluaisivat eh, tulla Eurooppaan matkailemaan, niin heillä on suuria ongelmia. Tiedän, että herra Tajani on asian myös kovasti kiinnittänyt huomiota. Budjetista sitten jokunen sana. On ollut hiukan turhauttavaa meille matkailusta kiinnostuneille havaita, että komission viime kaudella matkailua ei pidetty merkittävänä toimialana ei ehkä täysin ymmärretty sen merkitystä ja näin ollen tämä oikeusperusta kysymyskin jäi vajaksi. Täyttä oikeusperusta ei tietenkään ole, mutta uskoisin, että nykyiselläänkin työtä voitaisiin tehdä entistä paremmin. Vaikka meillä ei lainsäädännöllistä oikeudellista perustaa olekaan, niin herra Ortun kysyisin teiltä tuosta budjetista, että mitäs mahdollisuuksia sen suhteen on tässä tulevina vuosina. Ja puheenjohtaja, ihan lyhyesti vielä mm, haluaisin tehdä selväksi, että tämä työryhmä, matkailutyöryhmä, me jotka emme ole sen jäseniä olemme luonnollisesti tästä huolimatta äärimmäisen kiinnostuneita tästä asiasta. Ja vaikka mm, emme kuuluisikaan näiden 19 eh, nimetyn jäsenen ryhmään, niin voimme nyt sitten onneksi näihin kokouksiin osallistua ja oikein hyvä niin koska me haluamme äh, ihan virallisestikin ajaa matkailun asemaa. Kiitoksia. Kiitos. Pyytäisin, että todella nyt kunnioittaisitte teille myönnettyä puheaikaa äh, niin, että kaikki ehtivät puheenvuoron käyttää. Seuraavaksi Luis Grandes Pascal. Ja vielä muuten näin hiukan myöhässä sydämelliset onnittelut syntymäpäivän johdosta. Eilenkö se taisi olla se syntymäpäivä? No kiitos puheenjohtaja, kiitoksia. Ja kiitokset herra Ortunille tuosta puheenvuorosta. Nämä kahdeksan ehdotusta, jotka hän nosti puheenvuorossaan esiin, ovat erittäin kiinnostavia ehdotuksia ja niitä meidänkin täytyy tässä varmaan kehitellä. Mutta ei kovin paljoa, koska puheenjohtaja muistutti puheajasta. Mutta espanjalaisena täytyy kyllä ihan suoraan sanoa, varsinkin kun olen yksi matkailu Äh, interryhmän puheenjohtajista, niin äh, Espanjahan on äh, matkailualalla maailman kolmanneksi suurin toimija. Meillä on hyvin paljon kokemusta ja haluamme mielellämme välittää muillekin näitä hyviä käytänteitä ja tietenkin korjata huonoja käytänteitä, joihin kyllä niihinkin olemme Espanjassa syyllistyneet. Nyt tarvittaisiin ehkä vähemmän lainsäädäntöä, mutta parempaa lainsäädäntöä. Ja kyllä tässä aika paljon mielikuvitusta tarvitaan. Tässähän on aikamoinen... Ää, <laughs> ristiriita, eli yhtäältä tämä toimivalta kuuluu muualle, mutta toisaalta esimerkiksi hyviä käytänteitä voisimme hyvinkin vaihtaa. Se olisi erittäin hyödyllistä kaikille ja muun muassa me Espanjassa haluamme myös muistaa niin ikääntyneitä kuin nuoriakin matkailualalla ja tämän lisäksi haluamme pikemminkin ajaa laatua määrän sijasta. Ajatellaan vaikkapa Erasmusta, ajatellaan nuoria jotka eh, vaikkapa ehm, matkailevat, eh, tekevät viikonloppuretkiä pelkänä alkoholin nauttimisen nimissä, tällaisia ryyppyreissuja, niin kyllä meidän täytyy eh, ehkä ajaa tällaista terveysmatkailua myös ja ikääntyneiden matkailua, joka on äärimmäisen tärkeää. Ja samoin mitä Roa Isaskun Bilbao tässä sanoi, niin tarvitaan äh, osallistavaa toimintaa ja minä toivotan äh, hyvää onnea tässä työssä. Tässä nyt puhuin hyvin yleisellä tasolla, mutta yksityiskohtiin mennään sitten myöhemmin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sitten äh, Jens Nielsen. Kiitoksia. Kaksi kommenttia. Kaksi minuuttia. Ensimmäinen koskee alueita. Ja se, mitä komissio sanoi, on aivan totta alueellisissa ohjelmissa koko Euroopassa. Yli 200 niistä on sellaisia, joissa strategiana on nimenomaan matkailun etusijalle asettaminen. Se merkitsee sitä, että suuret osat EU-budjetista, joka menee matkailuun, menee alue- ja sosiaalirahastojen kautta. Minä olin regissä viime kaudella, tiedän, että se oli paljon, tänään kaudella vielä enemmän, joten panostukset turismin ja matkailun ovat erityisen suuria alueella. Ja siitä syystä vihje tässä työryhmälle, että ehkä teidän pitäisi järjestää kuuleminen yhdessä Regin kanssa matkailun merkityksestä nimenomaan alueelle. Toinen koskee innovointia. Se, mitä se ei puuttu näistä kahdeksasta kohdasta, innovointiunioni Euroopassa. Minä olen kotoisin alueelta, jossa talviurheilu on erityisala ehkäpä yksi kaikkein tärkeimmistä Euroopan talviurheilualueista. Kymmen vuotta sitten jo olemme rakentaneet tällaisen innovointiklusterin, vapaa-aika, urheilu, innovointi. Ja se merkitsee sitä, että matkailu tässä stimuloi myöskin muita alueita. Mitä? Ja ulkoiluala on tässä myöskin mukana. Eli meidän täytyy luoda yhä enemmän tätä eh, muuta toimintaa, josta matkailu on yksi osa. Ja vihjeenä komissiolle minusta meidän täytyisi katsoa myöskin sitä, missä tällaisia keskeitä on ja hyödyntää niitä mahdollisimman hyvin. Danke sehr. Jetzt Thank you, Chairman, and um, thanks, Mr. Or- kiitos puheenjohtaja, kiitos Ortonille katsauksesta arvatenkin monet asiat. Vain yritykset, työllisyys, pk-yritykset, säätelyn yksinkertaistaminen, markkina, ammattitaidon asettaminen ja kausivaihtelut. Tuo on kaikkea tätä. Ja tällaisessa sen työryhmän täytyy olla vähän täsmällisempi kaikkien turismituotteiden kehittäjien täytyy kyetä kehittämään työntekijöiden taitopohjaa, hyvät tuotteet, jotka houkuttelevat turisteja. kuljetusmahdollisuudet. Tulen Irlannista samanlainen alue kuin Wales. Me kilpailemme Walesin kanssa, satojen alueiden kanssa kuljetusmahdollisuudet ja Irlantiin pääseminen on tärkeää. Te olette puheenjohtaja suuri junien fani. Valitettavasti me Irlantiin ei junalla voi tulla. Ja meille lentoyhteydet ovat erittäin tärkeitä. Meillä on 200 aluetta. Täytyy miettiä, miten voimme tukea alueellisia lentokenttiä, koska ilman tuollaisia yhteyksiä ei turisteja tule suunnitelmia voi olla vaikka maailman sivu, mutta turisteja ei. Herra on voimme keskittyä tähän. Tärkeä kysymys kehittää politiikkaa tällä alueella. Tämä kysymys komissiollekin, koska tämä on erittäin tärkeä asia turismia. Okay. Jetzt Claudia Aguilar. Kiitoksia. Seuraavaksi Claudia Aguilar. Muito obrigada, senhor presidente. Eh, it fact... Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta me kaikki puhumme ratkaisevan tärkeästä alueesta. Turismi on taloudelle hyvin merkittävää. Siksi on myös tunnistettava sen merkitys aluekehityksessä. Os, on erittäin vaikeassa asemassa olevia alueita, joilla on kuitenkin paljon potentiaalia turismilla. Minä olen itse Mari, Madeiralta. Ja sillä on valtava turismipotentiaali. Olen kiitollinen, että johtaja Ortun ja selitti, mitä alueella tapahtuu, ja haluaisin keskittyä olennaisen asian. Yritysten kestävyys. Se, ajatellen, että talous sinänsä on ollut kriisissä, mutta kriisi turismissa on ollut erityisen paha. Kun esimerkiksi rahoitusjärjestelyjä ajatellaan, niin mitähän komissio oikein tarkoittaa? Miten pk-yritykset voivat saada rahoitusta? Ja esimerkiksi Madeiran kannalta, mitä tämä ryväsidä, mitä nämä meriturismi ja merialue, ryppäät ja klusterit, miten ne määritellään? Ja sitten esteettömyys. Siihen on tartuttava. Ja saavutettavuus. Meidän täytyy auttaa ää, alueellisia lentokenttiä ja pitää huolta, että alueelle pääsee lentämään. Rosenberg. Eh, Anamfivolla ο Kiitoksia puheenjohtaja kun ajatellaan äh, matkailua, niin äh, siinä on kovasti kilpailua Euroopan sisällä, mutta kuitenkin äh, mm, esimerkiksi Kreikassa olemme panostaneet kovasti eurooppalaiseen matkailuun, järjestäneet kansainvälisiä konferensseja. Tämä kaikki siitä huolimatta, että talouskriisi on meillä aivan järkyttävän vakava. Kuitenkin kasvulukujakin on. Herra Ortunia haluan kiittää lämpimästi hänen hyvin kattavasta puheenvuorostaan esityksestään. Hän nosti tässä esiin kahdeksan kohtaa, jotka ovat komission jäsenelle matkailualalla tärkeitä. Muilla Ma, muissa maanosissa ei ole vastaavaa sesonkiriippuvuutta kuin mitä meillä Euroopassa on. Olemme havainneet, että Euroopan maissa tämä on edelleen kyllä hyvin ilmeistä ja siksipä työryhmän puheenjohtaja herra Wen kyllä nosti esiin myös hyvin kiinnostavia asioita siitä, mitä me voimme tehdä siitä huolimatta, että rajat ovat toki hyvin selvät. Minä pohdin tässä sitä, että onko analysoitu kattavasti sitä, mitkä ovat juuri kilpailualalla verrattuna kansainväliseen matkailuun ja muihin maan osiin. Mitkä ovat Euroopan heikkouksia matkailussa? Esimerkiksi omassa maassani ylipäätään kaakkoisen Välimeren alueella olemme joutuneet kovasti kilpailemaan esimerkiksi Turkin kanssa. Turkki on erittäin kova kilpailijamme matkailun alalla. Ja mm, Miten voitaisiin ehkä tukea taloudellisesti kriisimaita, e, nyt erityisesti myös matkailualalla näitä ohjelmamaita, niin kuin minun maani ei enää montaa ole, ja ehkäpä tässä voitaisiin juuri matkailun alalla antaa ihan rahoitustukea maille. Ja työryhmän koordinaattorin kanssa olen ehkä eri mieltä siinä mielessä, siinä mielessä, että en tiedä tarvitaanko työryhmän kokouksia tämän valiokunnan ulkopuolella, mutta ehkäpä voimme todella tällaisessa pienemmässä piirissä kokoontua ja mm, pitää toisemme ajan tasalla siitä, mitä eri maissa tapahtuu. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt minä olen puhujalistalla. Mm, Rouva Kluun viittasi tässä mm, junamatkailuun, kaikkialle junalla ei pääse. Kyllä minä kannatan alueellisia lentokenttiä saarialueella tai vaikkapa Lapissa. Ehdottomasti, kun ajatellaan näitä syrjäisiä alueita, esimerkiksi omassa maassani Saarbrückenissä ja Dreibykkenissä on kaksi alueellista lentokenttää 30 kilometrin päästä toisistaan. Tämä ei ole kestävää. Me haluamme ehdottomasti varmistaa liikkuvuuden ja kyllä alueellisia lentokenttiä syrjäisillä alueilla tarvitaan. Herra Grandes Pascal, äh, kun se oli, joka viittasi ähm, sesonkin. No vaikkapa Suomessa ja Ruotsissa on äh, ihania hiihtoreittejä äh, talvella ja mitä siellä tehdään kesällä? No pyöräillään. Näin meillä on äh, hyvin paljon laajemmat sesongit, samoin meillä Itävallassa. Eli näin näitä sesonkeja voidaan pidentää ja vaikkapa polkupyörämatkailusta voin sanoa, että 20 vuoden ajan se on kukoistanut, kasvanut 20 prosenttia vuodessa. Ja mat- itse asiassa polkupyörämatkailijat äh, käyttävät huomattavasti enemmän rahaa päivässä tutkimusten mukaan kuin automatkailijat. Eli tässä on todella, äh, todella paljon hyötyä ja iloa kaikkia ei tarvitse myöskään maksaa ennalta. Joten, ja ajatellaan terveysulottuvuutta polkupyörämatkailussa, oi täm, tämäkin. Hm. Pyöräilijät ovat huomattavasti terveempiä kuin ei-pyöräilijät. Pyöräilijöiden elinjän odotus on viisi vuotta enemmän kuin ei-pyöräilijöiden, joten terveys, urheilu, rahat, kaikki sujuu tai pelaa hyvin yhteen. Minä todella mainostan polkupyörämatkailun puolesta. No niin, tämän verran halusin minä sanoa. Ja nyt herra Ortun, olkaapa hyvä. Thank you very much to all of you. Paljon kiitoksia ystävästä sanoista ja ideoista. Ymmärrän, että teillä on aikaa puoli mutta puhun lyhyesti enkä halua unohtaa ketään. Reagoin kaikkeen Kysymykset eivät ole aina helppoja. Herra Van de Kamp aloitti helposta. Kuinka tasapainottaa turismi ja turvallisuus? Puhun omasta kokemuksesta, koska meillä ei ole mitään muodollista keskustelua turvallisuuskysymyksestä kokonaan, joka on laajempi erityisala – varapuheenjohtaja Mogherini ja kollegat käsittelevät sitä niin vakavasti, mutta meillä turismialueella me näemme, että turisteille turvallisuus on erittäin tärkeää. Meillä on tullut valituksia jostakin kolmasesta maista turvallisuuden puutteesta, ei terrorismin merkityksestä. Esimerkiksi ei niin mukavia asenteita suhteessa kiinalaisiin turisteihin, hän on hyökätty ja jota on ryöstetty tällaisissa luksuskohteissa. Mutta turismipolitiikka ei voi puuttua tällaisen turvallisuusongelmiin. Jäsenvaltioiden on pidettävä huolta siitä, että ei eurooppalaiset turistit, mutta myös Euroopan kansalaiset ylipäätänsä ovat turvassa. Voin kertoa teille. Tajani aina sanoa näin. Jos olette Minusta turvallisuuden ja visapolitiikan yhdistäminen ei ole hyvä yhdistelmä. Jos puhumme terroristeista, tämän tyyppisestä turvallisuudesta. Viimeisen muutaman viikon tapahtumista. Viisumipolitiikalla ei ehkäistä terrorismien saapumista ulkomailta, ja usein terroristit ovat jo jäsenmaissa. Minusta viisumia pidä käyttää työkalun turvallisuuspolitiikan työkaluna on muita voimakkaita ja puhtaasti turvallisuuskeskeisiä välineitä, jossa jäsenvaltiolla on enemmän kontrollia esimerkiksi rajavalvonnassa. Maahanmuuttopolitiikalla voi olla vaikutus turismipolitiikkaan, mutta turvallisuutta ei pidä käsitellä politiikan kautta. Se täytyy tehdä muuten. Toivon olen varma, että jäsenvaltiokomissio, ulkopolitiikka – Taitavat keinoja käsitellä sitä. Se on ensimmäinen reaktio. Sitten Arva Demonte. Pääkysymys liittyy brändäykseen. Ymmärrän, että Eurooppaa pitää paremmin promovoida ja Euroopan pääkohteita. Teemme niin. Mutta olemme kulttuurin ja luonnon perinnön suhteen, monumenttien suhteen rikkain alue. Mutta meidän täytyy pelata yhteispeliä, ei ainoastaan toimia kilpailijana. Tässä on mainittu, että jäsenvaltiot ovat kilpailijoita keskenään. Totta kai. Mutta paljon asioita, joita voidaan tehdä kolmansissa vaiheissa niin, että meillä on paljon mittakaavaetuja. Jos meillä on pal- tällaisia kansallisuudet ylittäviä turistipaketteja, nämä kaukaa tulevat turistit, kaukomatkailijat, kiinalaiset, venäläiset, amerikkalaiset, heille voi kehittää uusia kiinnostavia tuotteita. Nämä turistit loppujen lopuksi tulevat Eurooppaan. Voivat mennä johonkin suuren kaupunkiin Pariisiin, Venetsiaan, Roomaan, Torinaan, Lontooseen, Berliiniin. Mutta he tulevat Eurooppaan. Ja meidän täytyy saada teollisuus ja sen valtiot, kansalliset turistitoimistot, viranomaiset, alueelliset myös. Meidän täytyy edistää Eurooppaa yhdessä. Tämä parhaamme. Meidän resurssimme tähän ovat naurettavat. ka, ka, visit Britain, ää, äh, koko Ranska, äh, Espanjan vierailu. Niillä yritin on miljardiluokkaa. Tiedättekö, mitkä on komission budjetti esimerkiksi markkinat tutkimuksen Euroopan tasolla ja matkavälisyyden Euroopassa? Yksi miljoona euroa. Se on naurettavaa. Täytyy mikä Brand budjetti? Se on 140 miljoonaa dollaria. Sveitsin budjetti 90 miljoonaa Sveitsin frankkia, Saksan budjetti, jolla ei saa alussa kohtaa Bayer Berlin. Ranjoonilla 60 miljoonaa. Ja ITClle maksetaan 100 000 euroa per vuodessa. Tässä on paljon tekemistä. Olemme valmiita käyttämään osan eurooppalaista budjettia turismissa. Ja eurooppalaiset yritykset maksavat 3-500 000 euroa Brand USA-budjettiin. Kiinnostavaa. Meillä on paljon tekemistä. Olemme estäneet tämän. Äh, haluamme jäsenvaltiot, alueet ja kansalaisjärjestöt työhön tämän parissa. Tämä, tämän parissa varsinkin tässä me aloitteen standardisointi. Ja siitä on yksi tärkeä alue. Palveluturvallisuus. Vuodesta 1986 on EUn suositusta on pyritty päivittämään ja vieraanvaraisuus teollisuus on pyrkinyt tähän Euroopan tasolle, Mutta työtä on vielä tehtävänä. lack of the of the fact that the harmonization is forbidden, but we can me Industry has a big role to play following the Mr. Timmermans. Ja osana Timmermansin parempaa säätelypolitiikkaa. Vakavat teollisuuden omat ehdotukset ovat tärkeitä. Ehdotukset, joita voidaan seurata, jotka pitäisi olla transparentteja, joita pitää testata ovatko ne sellaisia välineitä, joihin sitoudutaan, joita täytäntöön pannaan. Siinä ei ole vielä. No, puolet sanoa sellaista, että se ei ole kansallisella, vaan paikallisella ja alueellisella tasolla. Niillä on tärkeä osa, ja me työskentelemme edistää tätä ryväs klusterin lähestymistapaa. Ja me pyrimme eurooppalaisten yritysten verkostoon turismin alueella. Me olemme yhteydessä näihin verkkoihin. Tämä PK-ulottuvuus, jonka mainitsit aina tapa käsitellä niitä ovat alueelliset aloitteet. Me kansalliset alueet ovat tärkeitä. Me emme saa yksittäisiin pk-yrityksiin yhteyksiä. Meillä on uusille pk-yrityksille portaali, sivustot, joilla otetaan johtamista, matkailun edistämistä – mutta suuremmalta osalta tämä tapahtuu alueellisella tasolla. Ei edes mainitsi budjetin. Me olemme kasvataneet budjettia. Viime vuosikymmenellä meillä oli kaksi miljoonaa Euroopassa oh, per vuosi. Meillä on 10-15 valmistelevissa toimissa, ne mukaan lukien. Meillä on 12, 13, 15 miljoonaa. Jos mennään vuoteen 2000 2016 asti, kuten Tajani halusi. Meillä on 105 miljoonaa seitsemäksi vuodeksi turismissa. Minun henkilöstö on kasvanut 15 ihmistä. Täällä 2010 meillä on 24 ihmistä. Ei niin huono juttu. 24 voi tehdä paljon ihmisellä. Meillä on hyviä työntekijöitä. Herra Orton, lopettelisitko ja tämä matala sesonki ja huippusesonki kysymys. Olemme saaneet 128 hakemusta, eli tuplatöön verrattuna viime vuoteen. Olemme niitä nyt tarkastelemassa ja tarkastelemme tietenkin myös niiden laatua. Kun ajatellaan näitä yksityisen ja julkisen kumppanuuksia, niin sehän on tietenkin se tie, jota kuljemme. Ja kun ajatellaan vastuuta ja pääsyä, kuka tästä kysyikään, taisipa olla kyllä isas Bilbao. Tietenkin me teemme tätä työtä täytäntöön toimeenpanoa myös. Ja meillä on ollut koko joukko ehdotuksia juuri tämän integroidun vastuullisen matkailun alalla niin, että se on mahdollisimman osallistavaa. Ja sitten kun meillä on tuo vastuullisen matkailun eurooppalainen peruskirja, niin siinähän tietenkin myös, tai kaikkien ryhmien pääsy halutaan taata yhtä lailla. Sitten vielä esimerkiksi saarialueet, syrjäiset alueet. Meillä on rannikko- ja merimatkailu. Tiedonanto tulossa kaksi viikkoa sitten meillä oli tällainen kuuleminen juuri alueellisesta lähestymistavasta ja kolmas kolmattapa taitaa olla. Keskustelemme sitten satamista ja mm, kaikkien satamaa viranomaisten kanssa kaikkialla Euroopassa, Atlantti, Itämeri, Välimeri, käymme keskustelua. Ja tosiaan unohdin äh, mainita aiemmin tuon äh, rannikko, merialue, matkailu, tiedonannon, sehän viime vuonna hyväksyttiin. Ja me teemme mielellämme yhteistyötä työryhmän, interryhmän, kaikkien eri tahojenne kanssa ja tapaamme teitä. Ja varmasti, jos kutsutte meidät äh, tai myös komission jäsenen, hän varmasti mielellään tulee lähiviikkoina kuukausina. Kiitoksia ja sitten herra Wei, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulenpa, että nämä viimeiset puolitoista tuntia ovat todella osoittaneet, että paljon tästä matkailusta on puhuttavaa. Toivon, että yhteistyössä Ortunin ja komission kanssa saamme ajettua matkailun asiaa. Mehän olemme ryhtyneet aloitteeseen Äh, tourism on the Spot, eli tällainen äh, toimi, äh, toimenpideotsikolta. Minä toivon, että kaikkien eri sidosryhmien ja herraortunin kanssa yhteistyö sujuu mainiosti lähikuukausina. Olen siitä aivan varma. Lopuksi toteaisin vielä, että täällä puhuttiin hyvin paljon kiinalaisista matkailijoista siitä, kuinka tärkeää mm, kiinalaiset tulevat olemaan matkailijoina mm, lähikuukausina, vuosina tulevaisuudessa. Ja siksi tässä yhteydessä olen järjestänyt pienen tilaisuuden. Me tapaamme valtuuskunnan ja tulen koordinaattoreille kertomaan tästä sitten enemmän, miten he voivat äh, ilmoittautua tuohon mm, myös tuolle matkalle, jonka tulemme tässä piakko järjestämään. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin tämän äh, matkailutyöryhmän ensimmäinen kokous on päättynyt. Kiitoksia siitä. Siirrytäänpä seuraavaan esityslistan kohtaan kohtaan neljä. Mutta tätä ennen haluan toivottaa tervetulleeksi ECRstä uuden jäsenemme Daniel Daltonin. Ai, hän on poistunut. No, harmin paikka mutta joka tapauksessa Viki, kerrothan hänelle äh, lämpimät terveisemme. No niin, nyt siirrytään äh, kohtaan neljä. Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ja ajoneuvojen suurimmat kansallisessa ja kansainvälisessä perinteessä saalitut mitat ja suurimmat äh, kansainvälisessä liikenteessä saalitut painot Jörg Leichtfried esittelijä. Olkaapa hyvä. Ai. Kiitoksia. Odotellaan puoli minuuttia, että saadaan hiukan rauhaa saliin ennen kuin aloitat, Jörg. Ich glaube, jetzt kannst du anfangen. No niin, olepa hyvä Jörg, aloitapa nyt sitten. Very much. Uh, first for the big support. Tässä. Kiitoksia. Niin, neuvottelut neuvot, neuvostokomission kanssa eivät suinkaan ole olleet mitenkään helppoja. Tämä on ollut kovin arkaluontainen kysymys. Lopuksi kuitenkin onnistuimme hyvin ja sikäli kun ymmärsin, kaikki varjoistelijat, jotka olivat paikalla ja neuvottelivat siellä, lopulta sitten tukivat tätä saavuttamamme lopputulosta. Tässä on useita eri kohtia, joita käsiteltiin neuvotteluissa. Hyvät uutiset ensin. Meille tämä kaikkein oleellisin osa, rajoylittävä kysymys, ratkaistiin tavalla, jonka parlamentissa olimme päättäneet Eli päätöstä me ei oikeastaan juurikaan muutettu. Ja oikeastaan miltei neuvostolla oli sama näkemys kuin meilläkin, joten tilanne on selvä. Kun käytetään painavampia tai isompia, pidempiä, korkeampia ajoneuvoa, niitä voidaan käyttää ongelmitta. Ne voivat myöskin yrittää rajat, erityisesti Pohjois-Euroopassa, mutta ei pelkästään siellä – vaan myös yhdistössä kuningaskunnassa Irlannissa. Jossa on toinen kysymys. Ja sitten tämän ympäriltä sitten muut ongelmatkin ratkaistiin. Aika hyvällä tavalla täytyy sanoa. Ja käyn nämä läpi yksityiskohtaisesti, jotta saadaan asiat aivan selväksi. Ympäristö, ympäristöystävällisemmät, kestävämmät moottorit. Neuvosto hyväksyi ehdotuksemme siitä, että voidaan käyttää myös vaihtoehtoisia polttoaineita ja hyväksymme sen, että biopolttoaineissa ja synteettisissä polttoaineissa ei tarvita mitään poikkeuksia. Se on teknisesti aika helppoa ymmärtää. Lisäksi sovimme siitä, että näihin nivelbusseihinkin sovelletaan helpompaa tilannetta. Sitten 45 jalan kontit. Tähän mennessä niiden kuljetus ei ole tavasti ollut mahdollista. Olemme nyt sen mahdollistaneet. Eli näin tämän kuljetusaineuvo voi olla 15 senttimetriä pidempi, jotta se voi käyttää 45 jalan kontteja. Mielenkiintoinen kysymys, joka koski sitä, että voidaanko käydä myös pienempiä kontteja. Ja lopuksi ajattelimme, että järkeä kai siinä on, että pienempiäkin kontteja voidaan käyttää muussa tapauksessa. Ne, jotka kuljettavat tavaroita, joutuisivat ostamaan jokaisen konttityyppiä varten eh, uuden kuljetusajoneuvon, missä ei ole se mitään järkeä. Sitten puhumme näistä intermodaaleista kuljetusmuodoista ja sen määritelmästä. Meillä oli aika mielenkiintoinen tapa määritellä se. Periaatteessa pyysimme myös komissiolta koko määritelmän uudelleen muokkausta ja näin tehdäänkin. Yksi kaikkein tärkeimmistä keskustelusta, mielenkiintoisemmasta keskustelusta koski aerodynaamisia ja turvallisuuslaitteita. Puhuttiin näistä takana olevista välineistä ja etuosassa olevista välineistä. Takaosassa olevat välineet, niissä sovimme maksimipituudesta silloin, kun ne ovat taitettuna tai kokoonpantoina. Ne ovat 200 mm. Se oli oleellista koska tämä 200 mm raja mahdollistaa sen, että rekat voidaan vielä laittaa rautateille. Meillä on tämä niin sanottu Hollander Landstrasse. Ja kysymys siitä, millä tavalla sitä täytäntöön pannaan, ratkaistiin myös. Sovimme kovin hienostuneesta luettelosta päävaatimuksia – jotka ovat aivan oleellisia meille. Ja sitten hyväksyimme myös sen, että tämä voidaan tehdä niin, että käytetään imple- äh, täytäntöönpanevia toimia delegoivien toimien sijaan. Tällä nyt ei ole juurikaan poliittista vaikutusta, eli se on mahdollista. Kaikkein vaikein keskustelu, jossa miltei mentiin metsään, oli aerodynaamisten kattojen säätäminen. Meillä oli kaksi aivan erilaista ratkaisua meidän neuvoston välillä. Me halusimme, että se olisi välittömästi voimassa ja pakollisena, ja neuvosto ei halunnut koko asiaa ollenkaan. Ratkaisu oli se tyypillinen kompromissi. Tulevaisuudessa on mahdollista on mahdollista katot käyttää mahdollisimman nopeasti mutta tähän muuttamiseen tarvitaan tiettyä muuta lainsäädäntöä. Se oli lähtökohtainen ongelma. Ja kaikkein tärkein lainsäädäntö tässä suhteessa on tyyppihyväksyntälainsäädäntö, jota täytyy muuttaa niin, ja jotta, jos sitä on muutettu, sitten näitä arvoja voidaan muuttaa. Ja Euroopan laajuisesti on tärkeää, se, että jos jäsenvaltio haluaa muuttaa nyt jo asioita, niin siitä ei synny mitään ongelmia. Kysymys tässä on siitä, että tehdään siitä Euroopan laajuinen muutos. Ja näin tämä kompromissi on päästiin, tämä mahdollistava säännös koko Euroopan unionissa, sen tulisi soveltua kolme vuotta tuon tyyppihyväksyntäasetuksen voimaantulon jälkeen ja saimme myöskin kirjallisen lupauksen komissiolta siitä, että tästä lainsäädäntöehdotus tehdään viimeistä vuonna 2016. Tällä on kaksi etua. Me nopeutamme tarpeellista lainsäädäntömenettelyä, joka on pakollinen. Muussa tapauksessahan emme tiedä, milloin komissio vie tätä eteenpäin. Ja näin on mahdollista saada nämä katot aika nopeasti. Tässä taustalla oleva kysymys koski sitä, että hyvin monet rekkoja valmistavat yritykset eivät halunneet tätä ollenkaan, varsinkin hyvin vaikutusvaltaisissa jäsenvaltioissa. Tämä ei ollut mikään menestys heille, vaan pikemminkin meille. Ja toisaalta jos useat jäsenvaltiot haluavat soveltaa aerodynaamisia tai turvallisuusmenettelyitä nopeammin. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa se on tärkeää, varsinkin Lontoossa on tärkeää, että meillä on turvallisempia rekkoja. Se on aivan mahdollista, eikä siitä synny mitään ongelmia. No sitten Sitten rekassa olevat punnitusjärjestelmät, niiden suhteen joko joku tällainen infrastruktuurijärjestelmä tai sitten itse rekassa oleva järjestely. Sitä emme halunneet aiemmin, mutta jos rekassa tällainen mukana kuljetettava punnitusväline on, niin sen täytyy kyetä pitämään yhteyttä kuljettajan rekan painosta. No ensinnäkin se nyt ei ole mikään vaativa kysymys sinänsä teknisesti, mutta näissä neuvotteluissa, kun puhumme asiantuntijoiden kanssa, tiesimme jonkun ajan kuluttua, että kaikissa uusissa rekoissa on jonkunnäköiset punnitusjärjestelmät vaihdelaatikossa. En minä tätä nyt teknisesti sen paremmin ymmärrä, mutta mm, jokainen uusi rekka tietää, miten painava se on. No silloinhan on helppoa saada tietoa kuljettajalle tästä. Ja lopuksi lopuksi saimme mitä halusimmekin, eli se, että uusissa rekoissa on nämä mukana kuljetettavat paino, pudotusjärjestelmät. Eli tällä tapaa tämä asia toimi. Ja lopuksi saimme myös sen, mitä parlamentti pääsi, päätti, saimme tämän tarkistuslausekkeen kolme vuotta sen jälkeen, kun direktiivi transponoidaan, niin komission tulisi tarkistaa uudelleen koko muutettu teksti. Eli tämä nyt sisällöstä. Siirtymäaika on kaksi, kaksi vuotta. Vuonna 2017 loppuun mennessä kaikki nämä asiat ovat voimassa. Ja pitkä matka meillä oli kuljettavana. Kaksi vuotta taisi mennä, se tuntui kyllä viideltä. ehkäpä jopa alle kaksi vuotta hieman oli tämä aika ja nyt uskoisin meidän pääsevän eroon näistä asioista hetkeksi. Relations. Suuret kiitokset ja onnittelut seuraavaksi Finn van de Kamp. Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon herra hiusten väristäkin huomaa, että kyllä tässä kovasti työtä on tehty. Mies on harmaantunut. Kaksi vuotta hän on tässä työtä Te, Viisi vuotta hän on tässä työtä tehnyt ja harmaita hiuksiakin saanut. Ensin haluan kiittää tästä lopullisesta tuloksesta. Minä olen EPPn koordinaattori, mutta olen myös hollantilainen ja hollantilaiset rakastavat isoja rekkoja. Ei tämä nyt ihan niin pitkälle mene kuin mitä haluaisimme, mutta otetaan hyvä yritys kuitenkin. Mielestäni tässä on hiukan hämmennystä, mutta voihan tämä hämmennys olla minun mielessänikin, mitä tähän suositukseen tulee. Jotkut toteavat, että herra Leichtfried on nyt muuttanut tekstiä. Mutta minä olen ymmärtänyt tämän niin, että nämä luonnoksen tekstit, joita on muutettu, ovat ne kompromissit, jotka on tehty kolmikantaneuvotteluissa. Ja toivoisin, että tämä on kaikille selvä. Eivät nämä ole mitään herra Lightfieldin omia aloitteita, vaan nämä ovat näitä kompromissitekstejä kolmikantaneuvotteluista, jos minä olen tämä oikein ymmärtänyt. Jos olen ymmärtänyt väärin, niin kertokaa ihmeessä minulle. Mutta kiitos kovasti ja ehkäpä annetaan hänelle sitten vähän, pyydän, että Ismail antaa hänelle ensi kerralla vähän kevyemmän homman. Kiitoksia. Kiitos myös minun puolestani. Ei nyt ole sinun vuorosi. Peter van Dalen nimittäin ensin varjoesittelijä. Ja voorzitter, dank ook van mijn kant eh, compliment. Puheenjohtaja, kiitoksia. Minäkin haluan kiittää Lifegridia tästä työstä. Mehän olemme jo monia vuosia tällä tiellä ollut, joka on ollut pitkä tie. Hän aivan oikein tässä kommentaarissa aloitti ensin eh, näistä ympäristökysymyksistä, koska siinä oli painopiste meidän neuvotteluissamme Alankomaissa nämä nämä ekokumpit ovat olleet tärkeitä. Ne ovat hyviä ympäristölle, hyviä liikenneturvallisuudelle. Ja Joo. Ja näin jättirekoista on monia erilaisia hyötyjä. Mm, minusta meidän kannattaa myöskin katsoa sitä, millä tavalla tämä tilanne kehittyy. koska kollega aloitti näistä jättirekoista puhumalla, niin haluaisin tietää oikeudellisesta yksiköllä, mikä tämä jättirekkasopimus nyt tarkalleen on. Täällä puhuttiin nimenomaan toisesta liitteestä tässä sopimuksessamme, ja siinä liitteessä kollega Leifrid jätti nämä rajoitukset pois, jotka koskevat jättirekkoja. Ne ovat siellä tekstissä kyllä, ja niistä että tekstissä on sovittu parlamentin ja neuvoston välillä. Minä haluaisin tietää, mitä tarkalleen on sovittu jätterekoista, sillä hyvä puheenjohtaja, niiden panos on erittäin tärkeä. Yhä suuremmat yritykset joutuvat ongelmiin yrittäjien puolelta, jotka sitten esimerkiksi yhden kilometrin metäisellä Venlosta siirtyvät Saksan puolelle ja joutuvat sitten tekemään ylimääräisiä punnituksia. Se on vaarallista liikenneturvallisuudessa, on haitallista ympäristölle. Meidän täytyisi nyt tietää ihan tarkalleen, mikä tämä Lightfriedin teksti on ja millä tavalla sitten liite kaksi tähän nivoutuu enkä puhu, kysy tätä pelkästään kollega Lightfriediltä, vaan myös sihteeristeltä vaan myös ehkä mahdollisesti oikeudelliselta yksiköltä. Kiitoksia. Die kommt bestimmt. No niin. Zum Schluss nochmal das Wort. Jetzt Gesine Leit. Äh, vastaa sitten viimeisenä, mutta nyt Gesine Maisner. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan äh, osaltani kiittää Jörg Leitfriedia esittelijämme Kyllä tässä kova vääntö on takana. Read on hoitanut asiat erinomaisesti ja kolmikantaneuvotteluissa saimme järkevän, hyväksyttävän lopputuloksen. Meillähän on näistä jättirekoista erilaisia mielipiteitä. No nyt ne eivät ole mukana tässä tekstissä, mutta Laittelit itsekin viittasi siihen, että siellä missä ne jäsenvaltioissa olemassa ovat ja Eh, missä rajat ylittävää toimintaa on hyväksytty, niin kuin juuri Pohjoismaissa, niin mikä ettei. Ja tässä tekstissä puhutaan Euroopan laajuisista ratkaisuista, yhteisistä ratkaisuista. Jotkut eh, nupit eh, ovat erilaisia kuin toiset, niitä halutaan toisenlaisiksi kuin muita, mutta me haluamme joka tapauksessa Euroopan laajuisia ratkaisuja, koska tämä maantieliikenne ja kuljetukset ovat Euroopan laajuisia. No ihan emme saaneet sitä lopputulosta, jonka toivoimme. Esimerkiksi se, että puuopuoli autoa roikkuu reunan yli. No, tätä me emme nyt saaneet läpi, mutta Leifrithan tuossa hyvin yksityiskohtaisesti asiaan puuttui. Tämä on mielestäni hyvä kompromissi. Ja tässä on tämä väliarviolauseke, se oli meille hyvin tärkeää, että komission täytyy sitten tarkastella, kun ajatellaan näitä hankkeita, joita kokeilunomaisesti on käynnissä, eh, niin tietenkin ensin täytyy odottaa niiden lopputuloksia. Tämä on hyvin tärkeää koko tälle teollisuuden alalle. On tärkeää koko alan tietää, mikä oikeudellisesti on hyväksyttävää, mikä ei, ja mikä on pakollista ja mikä vapaaehtoista. Siksipä tämä on mielestäni järkevä, ihan hyvä ratkaisu, vaikka me nyt ihan kaikkea saaneetkaan, mitä mielellä me halusimme. Useimmitenhan se niin on kolmikantaneuvotteluissa. Sitten Merja Kyllönen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, lämmin kiitos raportööri Flightfriedille hänen erittäin rakentavasta työstään asian ratkaisemiseksi. Mitat ja massat herättävät tunteita, jopa intohimoja, ymmärrettävästi, kun on kyse kaikille eurooppalaisille maille tärkeästä kuljetus- ja logistiikka-alasta. Haluan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että Euroopan maat ovat todellakin erilaisia ja tarpeet myös kuljetuskalustolle ovat erilaisia. Pitkien välimatkojen maassa, josta itse tulen, ei kaikkialla valitettavasti ole saavutettavissa rautateiden palvelua, eikä niiden rakentaminen ole taloudellisesti tai toiminnallisesti järkevää. Tällöin on oltava joustava mahdollisuus kuljetuskalustoon, joka saadaan tehokkaasti, jolla saadaan tehokkaasti ja ympäristöystävällisemmin enemmän tavaraa ja raaka-aineita kerralla liikkeelle. En todellakaan halua ajaa kaikkia Euroopan maita samaan tilanteeseen tai samaan lokeroon tässäkään kysymyksessä, mutta toivon, että jatkossakin pystymme huomioimaan koko eurooppalaisen maakartaston erilaisuuden ja sitä kautta eurooppalaisen logistiikkakilpailukyvyn erilaiset tarpeet. Nyt tässä yhteisesti neuvotellussa ratkaisussa tämä toimintamalli on löydetty ja haluan kiittää ihan kaikkia toimijoita siitä erittäin rakentavasta ja asiallisesta yhteistyötä, mitä asian parissa on tehty. Ja toivon, että me yhteisenä haasteena muistamme sen, että Euroopan logistinen kilpailukyky on tämän päivän kysymys ja ongelma, johon meidän kaikkien yhdessä pitää vastata. Ja suomalaista huumoria sen verran, että ymmärrän hyvin, että tässäkään asiassa samankokoinen karvalakki ei sovi jokaiseen päähän, mutta varmasti pystymme löytämään sellaiset sovituskappaleet, joilla yhteinen asia hoituu. Kiitoksia. Danke. Kiitoksia. Ja jos saa kulkea paljain päin, niin äh, sitten hyväksyn minäkin tämän ehdotuksen. Ja seuraavaksi äh, Kisteilö. Oh, thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä on ihan hyvä lisäksi minusta harmaa, harmaat hiukset tekevät vain miehestä hiukan arvovaltaisen. Tässä tuemme näitä suosituksia ja trilogit, joita on komission neuvoston kanssa, e, ovat hyviä ja niin siitä syystä emme esitä mitään tarkistuksia. Mutta kuitenkin toteaisin, että meidän ryhmällemme tämä rajoittava kysymys on kaikkein tärkein. Ja jonkun verran selkeyttä kyllä tuohon kysymykseen tarvitaan. Ja toinen tarv koskee sitä, että ja tämä toinen kohta kysyy tietysti tätä hatun muotoilua sitten vielä ja sitä, että saadaan suora näkyvyys joka paikkaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Um, Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Lucy Anderson. Well, I think we've made great progress. Me olemme kovasti edenneet tällä alueella ja Paljon kiitoksia esittelijälle kaikille. Olen iloinen esittelijälle liittyen kommentteihin, jotka koskevat Lontoota, että pitää mennä pitemmälle. Ja mitä turvallisempiin kuorma tulee, tämä liittyy kovasti kaupunkien liikkuvuusagendaan. Ei vain Lontoon tapauksessa, vaan kautta Euroopan. Haluaisin painottaa, että Lontoossa erityisesti meillä on kovasti työtä tehtävänä turvallisten kuorma-autojen valmistuksen jos katsotaan tieturvallisuuden kolmen vuoden tilastoja, 980 jalankulkijaa kuoli tai loukkaantui vakavasti keskimäärin Lontoossa viimeisen kolmen vuoden aikana ja 577 pyöräilijä keskimäärin per vuosi kuoli tai vakavasti loukkaantui viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja pyöräilijöiden tapauksessa erityisesti me tiedämme useimmat, elleivät kaikki kaikki vammat ovat kuorma-autojen aiheuttamia. Voin painata, kuinka paljon meillä on tekemistä kuorma-autojen tekemiseksi turvallisemmaksi kaupungeissa. Että tarvitsemme sen yhteisiä toimia. Meillä on pormestarivaalit Lontoossa seuraavan kahden vuoden sisällä. Että meidän täytyy liputtaa tätä teemaa niin paljon kuin mahdollista. Toivottavasti kollegat kaupungeissa kaikkialla jakavat tämän esityslistan kuorma-autojen kieltämistä ovat kiistanalaisia, enkä välttämättä ole sitä, kieltäminen on ratkaisu, mutta joissakin kaupungeissa on räjähteitä tietynä aikoina tietyllä alueella, ja olisi aika, että poliittiset johtajat kaupungeissa, kuten jossakin kaupungissa on tapahtunut, että kaikkia vaihtoehtoja tällaisia kustannuksia ja toisella puolella sitten turvallisemmat kadut jollain kulkijoille. Well, thank you very much, Chairman, and huge... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ja valitettavasti kiitoksia Lightfriedille. Monimutkainen kysymys on tämä oli, ja työ, joka on tehty trilogissa ja ainakin liikenneministerin välillä yhdessä esittelijän ja varjojen tuen kanssa on ollut sellainen, että lopputulos on erittäin hyvä. Pitkähän tämä venyy ja nämä kaikki asiat ovat todella hankalia. Mehän tiesimme kaikki Ja tyyppihyväksyntä on tietysti tärkeää sen suhteen, miten tämä vetoajoneuvo määritellään ja suunnitellaan. Ja siitä syystä tämä on ollut mielestäni erittäin tärkeä, vakaa osa tätä kysymystä. Minusta on ollut tärkeää, että, että on saatu tämä yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin. Ja haluan kiittää siitä, millä tavalla asia on hoidettu. Lopuksi toissijaisuuskysymyksestä. Rajoitettu kysymys on aina ollut siitä, miten asiasta sovitaan, jos meillä on 60 tonnin rekka, niin siitä täytyy sopia silloin rajojen yli, jos halutaan sen kaltaista kuljetusta sieltä. Eiköhän tämä asia edelleen ole voimassa. Eli Britannian teillä meillä on paljon liikennettä, emmekä erityisesti halua näitä jättirekkoja, eikä meidän tarvitse niitä vastaanottaa, mutta jos niitä käyttää Suomessa, Ruotsissa, muualla, niin siitä vain. Minusta olette tehneet hyvää työtä. Kiitoksia kovasti esittelijä. Ja siitä syystä Yhdistyneen kuningaskunnan ECRn ö, valtuuskuntamme tukee tätä ehdottomasti. Ja Van esitti tietysti tarkentavia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä. Mä haluan kiittää tehdystä työstä. Seuraavaksi vuorossa Ismail Ertug. Kiitos. Minäkin haluan puolestani kiittää esittäviä. Hankala aihehan tämä oli ja se oli varmaan alusta asti ihan ennakoitavissa. Tulos on mielestäni hyväksyttävä. Ja tässä kyllä esittelijän panos on erittäin suuri. Ehkäpä tässä nyt kaada hiukan vettä viiniin, mutta minä uskon kyllä, että tämä olisi voinut toteutua huomattavasti nopeammin ja aiemmin, ellei komissio viime kaudella olisi yrittänyt vielä hivuttaa noita jättirekkoja tuonne ehdotukseen kaikesta huolimatta. Se, että tässä nyt on esimerkiksi aerodynamiikka, nuppi, kysymys ja muut tekniset kysymykset otettu huomioon, niin katson, että tämä se, että nämä kontit voivat olla 15 senttiä pidempiä, aina 45 senttiä yli, niin kyllä tämä on hyvä. Se varmasti tuo alalle lisäarvoa. Ihan hyvä niin, mutta että sitten äh, asia, jonka jouduimme pikemminkin kompromissina nielemään tuo lauseke, mutta esittelijähän tässä tämä jo selitti kolmen vuoden äh, äh, siirtymäkauden jälkeen sitten tuo tyyppi hyväksyntämenettely. Mitä noihin rajat ylittäviin kuljetuksiin ja ajoihin tulee? Vaikka aiheesta Van Dalenin kanssa olemme eri mieltä, niin mielestäni hän on täysin oikeassa siinä, että minäkin luen tämän niin, että rajat ylittävät ajot eivät ole mahdollisia. Eli jos yhdessä maassa tämä on sallittu, mutta naapurimaassa ei sallittu, niin sitten se on kielletty. Esimerkiksi Saksassa, ja tämä on tietenkin aihe erikseen, ja komissio ei tähän ole ottanut tähän mennessä kantaa, niin kuin usein on. Valitettavasti komissiolta ei kannanottoa saada. Minä olen tätä kyllä jo kysynyt. Saksassa on tiettyjä kenttäkokeita ja Euroopan ja sääntöjen mukaan niiden pitäisi olla ajallisesti rajoitettuja, mutta niille annetaan jatkuvasti lisää aikaa ja sitten ne eivät enää ole mitään kenttäkokeita sinänsä, vaan sitten ne ovat pysyvä olotila. Ja kun ajatellaan rajat ylittäviä ajoja ja erilaisia tulkintoja sovitusta äh, lakitekstistä, niin sitten meille syntyy ongelma. Mutta kyllä tämänkin aiheen suhteen pitäisi pikkuhiljaa saada selvyyttä peliin. Ja erityisesti kun ala itse äh, hiljalleen hyväksyisi, että sillä ei ole taajama-alueelle mitään asiaa, niin äh, ja mm, että se voi todella äh, käyttää vain äh, maanteitä, moottoriteitä, niin äh, kyllä tässä sitten jo ihan hyvällä, hyvässä tilanteessa ollaan. Eli paras mahdollinen tulos tämä varmaan oli. Kiitoksia. Kiitos esittelin Esajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Aikaa tässä todella meni, mutta se johtuu siitä, että aihe on niin kovin monimutkainen ja status quohan tässä oli jo olemassa, mutta komissio päätti sitä sitten lähteä järkyttämään ja siitä syystä tässä meni enemmän aikaa. Tietyltä osin sääntöjä tarvitaan, toisaalla ne vain estävät toimintaa. Kun katsotaan tätä tilannetta nyt, niin esittelijän ehdotuksessa Äh, sanotaan, että direktiiviä pitää kutsua omalla nimellään. En tiedä, onko jossain äh, jotenkin muuten. Minä en ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Kyllä kaikilla varmaankin on äh, mahdollisuus kutsua tätä omalla nimellään herra. Laitterit on mielestäni tehnyt joka tapauksessa hyvää työtä ja halusin vielä vahvistaa sen, että kaikista ponnisteluista huolimatta tämä viivästyminen esimerkiksi turvallisuuden suhteen, siis nämä muutokset, joita olemme tehneet lisämääräysten kautta. Mm, ja kun ajatellaan tätä koko, koko ajoneuvon dynamiikan muutosta, niin äh, se, että voidaan nopeista esimerkiksi tehdä entistä turvallisempia, on hyvin tärkeää. Tämä on tietenkin tärkeää paitsi äh, rekkakuskeille, tämä on tärkeää myöskin haavoittuvaisille muille liikenteessä kulkijoille, kuten äh, jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Joten neuvostopa Äh, kai on nyt äh, vastuussa tästä viivästymisestä vuoteen 2022 asti, ja kun Lightread sanoi, että nämä mm, muutokset tulevat olemaan yksinomaan teknisiä, niin äh, nuppien turvallisuus ja se, miten sieltä näkyy, näkyvät esimerkiksi ialan kulkijat, niin enpä tiedä, voidaanko tätä, tämä väittää olevan vain tekninen kysymys. Kyllä se mielestäni on huomattavasti jotain muutakin, ja täytyypä katsoa, että voiko parlamentti siihen nyt vielä jotenkin puuttua. Halusin muuten kuulla hiukan yksinkertaistetusti, kun ajatellaan näitä rajat ylittäviä ajoja, niin helpottuuko tämä tilanne nyt tämän ehdotuksen suhteen? Ja minä uskon, että tässä saattaa syntyä ongelmia syrjäseutujen kuskeille. Sitä minä pelkään. Usein he jäävät tässä heikkoon asemaan. Kiitos. Kiitoksia ja nyt sitten vielä Jörg Leifried. erstmal noch. Anteeksi. Tietenkin vielä muun pääosaston edustaja ensin, olkaa Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio haluaisi täysin tukea tätä kolmikantaneuvottelun tulosta. En aio käydä läpi näitä uuden tekstin uusia osia, mutta lyhyesti mainitsen uudet laitteet rekkoihin, joista niistä tulee aerodynaamisempia, millä on selkeä myönteinen lopputulossa, varsinkin polttoainekulutuksen suhteen. Ja ne myös parantavat tieturvallisuutta. Haluaisin myös mainita vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttömahdollisuuden, mikä myös meidän mielestämme vie eteenpäin vihreää politiikkaa. Valitamme sitä, että alkuperäisen ehdotuksen tiettyjä osioita ei otettu huomioon tässä uudelleen tarkastelussa. Muistutan niistä säännöistä, joita ehdotimme, joilla parannettaisiin ylikuormauksen ylikulmaukseen liittyviä sääntöjä. Sillä olisi valtava merkitys turvallisuudelle, kuten myöskin infrastruktuurille. Ja siitä syystä olisimme halunneet, että tiukempia sääntöjä olisi otettu käyttöön tässä suhteessa, mutta kuten esittelijä mainitsi, teksti on kompromissin tulosta. Jälleen kerran haluaisin vahvistaa uudelleen komission täyden tuen tälle tekstille, joka on TRAN-valiokunnalla edessä. Työ ei ole loppuun saatettua. Kuten mainittiin, teknistä työtä täytyy tehdä, jotta voidaan muokata lainsäädäntöä tyyppihyväksynnässä. Tietysti komissio vie tätä teknistä työtä eteenpäin ja tavoitteena selkeästikin on se, että saataisiin aikaiseksi tyyppihyväksynnälle – ehdotus vuoden 2016 alussa. Ja tässä luotamme tietysti rinnakkaislainsäätäjän tukeen, jotta tämä tyyppi lainsäädäntö saataisiin hyväksyttyä. Lopuksi haluaisin vielä ottaa huomioon Ertugin kommentin, joka koski rajoylittävän ajoneuvokäytön sääntöjä. Huomioin, että sitä ei käsitelty lainkaan tässä tarkistuksessa. Ja säännöt sellaisena kuin ne ovat eivät ehkä ole aivan selviä. Tämä on asia, joka täytyy ehkä puuttua myöhemmin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ja nyt vielä esittelijä, olkaa hyvä. Thank you very much, miss. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos kommenteista. Herra Kamp. ei tämä sisältö ole sitä, mitä minä haluan. Tehtäväni esittelijänä toteutui kahdessa vaiheessa. Ja sehän on tässä valikonnassa tavallista. Ensimmäisessä vaiheessa, kun tehdään päätöksiä, kuten samaan tähän välttämättömiä asioita. Päätöksen jälkeen trilogissa toimimme kaikki samalla tavalla. Velvoitteemme oli edistää parlamentin päätöstä neuvostosta vastaan. Ja teemme kaikki parhaamme, pidimme siitä tai emme. Täällä oli asioita, joita Rova Meissner mainitsi, että hän ei niitä niin kannattanut, mutta se oli parlamentin kantaa. Pyrimme samaa päätöksestä mahdollisimman paljon irti siinä se. Se on oikeudenmukainen tapa. Tämä on periaatteeni. No tästä nimikysymyksestä mitään tietoa. Kuulin tänään, että säätää saattaa muuttaa. ehkäpä tulevaisuudessa joku ajalla sender kohta esityslistalla. Asia täytyy tsekata. Ehkä me olemme tulevaisuudessa vielä kuuluisampia kuin nykyään. Aika näyttää. Rajat ylittävät kysymykset tehtävien neuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa oli edistää päätöstämme. Ja niin siinä kävi, lähes kokonaan. Se, mitä ensimmäisessä käsittelyssä päätettiin, on kompromissi pikkumuutoksiin. Näin se nyt on. Jos tässä jotain vähän oikeasti epävarma. Sitä oli vähän aikaisemmin. Tie oikeuteen menemisen on aina avoin. Ja se luo jonkinlaista oikeusvarmuutta. Kukaan ei ole tehnyt sitä tähän mennessä. En tiedä miksi. Jos halutaan, niin voidaan mennä oikeuteen. Kuten arvaatte, minäkin kannatan kompromissia. Kompromisseja ei voi enää muuttaa. Joten kompromissin tukemiseksi ehdotan, että älkää tehkö enää tarkistuksia. Haluaisin ehdottaa niiden sit hylkäämistä siinä tapauksessa, koska ne menisivät kompromisseja vastaan. Kiitos tuosta ja erinomaista työstä. Ja henkilökohtaisesti kiitän puheenjohtajaa, että saimme edetä niin kuin halusimme. Sitä oli kovasti apua. Herra Van Dalen, no ihan ihan lyhyesti, oikeastaan tässä ei enää ollut aikaa. Kyllä, kyllä ihan lyhyesti, puheenjohtaja, tiedättehän minut. Minä esitin liitteestä kaksi kollegalle kysymyksen, en saanut siihen vastausta. Minä haluan oikeudelliselta yksiköltä tähän selvennystä. Minä haluan nyt vastauksen sitten oikeudelliselta yksiköltä. Kiitos. Der Herr Berichterstatter meint dazu, Ehkä minun on helpompi puhua saksaa. E-, esittelijä katsoo herra Van Dalenin, jos nyt kysymyksen oikein ymmärsin, kysymykseen liittyen, kun kyse on siis liitteiden liitteistä. Komissiolta on liite, joka liittyy neuvoston yhteiseen kantaan ja sitten komissiolta on toinen liito, joka liittyy Euroopan parlamentin kantaan. Nämä ovat keskenään erilaisia, mutta eivät kuitenkaan sisälly tähän loppukompromissiin, siksi niillä ei oikeudellisia vaikutuksia ole. Peter, jos tämä nyt vielä yksityiskohtaisesti täytyy selvittää, niin ähm, istutaan yhdessä alas ja äh, luetaan tarkkaan vielä nämä liitteet, mutta niillä ei pitäisi kompromissiin olla minkäännäköistä vaikutusta. No ehkä minä voin vielä osaltani tätä hiukan selvittää. Me otimme tästä hiukan selvää. Tietenkin liite voidaan liittää äh, tekstiin, mutta sillä ei ole oikeudellista sitovuutta, koska äh, solmittu kompromissi on tässä se, mikä pätee. Ja jos Kallas nyt pyytää liitteen neuvoston kannan lisäämistä, niin sitten pyydän, että tähän liitetään myös Kallasin vastaus Ertukille ja minulle, jossa hän kirjallisesti toteaa, että jättirekkojen rajat ylittävä toiminta on Euroopan oikeuden mukaan kiellettyä. Eh, Kallas on viiden vuoden ajan ollut liikennekomissaari, kuljetuskomissaari, ja hän käänsi kelkansa 180 prosenttia tuona aikana. Toki hän voi niin tehdä, mutta mikä on juridisesti pätevää, se on toinen juttu. Jos näitä liitteitä lähdetään sinne tekstiin liittämään, niin siitä vaan, mutta sitten siihen pitää liittää myös nämä kirjalliset vastaukset. Mutta oikeudellista pätevyyttä niillä ei ole. Tarkastuksia voi jättää vielä 4. helmikuuta saakka mutta ne pitää itse asiassa hylätä, jottei kompromissi vaarannu. Onko vielä kysyttävää? Olkaapa hyvä. No suottehan anteeksi puheenjohtaja, että joudun nyt vielä tarttumaan tähän, mutta minä oikeastaan esitin myös osaltani kysymyksen liittyen näihin eri kenttäkokeisiin, eh, jotka saavat lisää aikaa lisää ajan perään. Ja kyllä komissiolla täytyisi tähän liittyen olla kanta. Totta kai, totta kai, mutta se ei liity tähän keskusteluun nyt yhtään mitenkään. Se on ihan toinen juttu. Minunkin mielestäni on hullua, että sanotaan, että kyseessä on pilottihanke, mutta sitten se on ikuinen pilottihanke. No sitten voi alun alkaen sanoa, että antaa niiden sitten jatkaa pilottihankkeita ikuisesti. Joten komissiolle sanoisin, että pilottihanke on pilottihanke ja se on rajattu eikä ikuinen. No ikuista nyt ei ole mikään tässä elämässä, mutta kuitenkin. Tarkistukset siis 4. helmikuuta 12 mennessä Sydämelliset kiitokset, kiitokset esittelijälle ja ennen kaikkea myös varjoesittelijöille, jotka erilaisista kannoista huolimatta yhdessä puolustivat valiokunnan yhteistä kantaa. Oikein hyvä. Ja käsittääkseni kaikki voimme nyt tämän tuloksen hyväksyä ja niin me varmaan sitten äänestämmekin. Sydämiset kiitokset, siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kyseessä on suositukset Euroopan komissiolle eh, TTIP-neuvottelujen suhteen. Kyseessä on lausuntoluonnoksemme käsittely. Valmistelijamme on Wim van de Kamp ja hän saa nyt puheenvuoron. Wim. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Mehän kaikki tiedämme, että TTIP-neuvottelut Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on kovin monimutkainen ala. Emmekä lisäksi täysin tarkkaan tiedä, missä kohtaa neuvotteluita ollaan menossa. Komissaari Malmström pyrittää tuoda neuvotteluille lisää avoimuutta, mutta olen pyrkinyt mahdollisimman lyhyesti, ihan niin kuin täällä on tapana, kuvailemaan liikennevaliokunnan näkemyksiä. Kysymys on tietysti selkeä siinä suhteessa, että tässä on kyseessä hyvin tärkeät edut sekä Yhdysvalloille että Euroopalle, varsinkin kun kysymys on liikennealasta. Tämä on ehdotukseni ja mielelläni kuulen sitä, mitä mieltä jäsenet ovat siitä. Kiitoksia. Danke sehr. Dann ist jetzt Jörg Kiitoksia. Jörg Leichfried ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Sosiaalidemokraattisen ryhmän äh, nimissä minulla on nyt ilo puhua TTIPistä. Muutama seikka. Periaatteessa sopimus Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä, siis kauppasopimus näiden välillä, on tietenkin asia, josta voi keskustella ja sisällöstä sitten riippuu, voidaanko se hyväksyä. Jos kuitenkin kyse on kauppasopimuksesta, joka menee pitkälti, pitkälti yli kauppapolitiikan. Esimerkiksi Euroopassa meidän alallamme täällä tulee olemaan valtavia vaikutuksia. Kun puhutaan sitten myös kansainvälisistä välitystuomioistuimista, jotka eh, menevät yli kansallisen eh, oikeudenkäytön, eh, tulee tällaisia transatlanttisia sääntelyviranomaisia, jotka määräävät sitten meille minkälaista lainsäädäntöä meidän täytyy hyväksyä. Jos meidän standardimme poljetaan lokaan, jos esimerkiksi liikenneturvallisuuden alalla kaikki muuttuu aivan täysin, eh, kun Amerikan liikennepolitiikka siirtyy ikään kuin sitten eh, Euroopassa voimaan. Haluammeko esimerkiksi eh, mm, sellaisia rekkoja, joilla, joissa on aivan valtavat nupit. En minä tiedä. Kyllä minun mielestäni TTIPin sisältöpohdinta ryhmässäni, ja itse olen tässä aika kovasti mukana asiassa, olen ryhmäni TTIP-asioista vastaava varapuheenjohtaja, ja me kyllä tässä vaiheessa ainakin vastustamme TTIPiä, jos komissio ei piakkoin ymmärrä, että aika aika toisenlaista neuvottelua tässä kyllä tarvittaisiin. Kiitoksia sitten Jackie Foster. To, um... Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia Wim van de Kamp tästä erittäin suoraviivaisesta ja kattavasta lyhyestä kertomuksesta tähän mennessä. TTIPistä tietysti keskustellaan kovin innokkaasti yli valiokuntarajojen ja minusta on hyvä, että se on täälläkin esillä. Ehdottomasti olisin samaa mieltä siinä, mitä esittelijä on ottanut esille. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kautta ECRnkin olemme olleet huolissamme siitä, että, tässä oli, että tähän mennessä mitään ei ollut liikennepuolelta esillä ja siksi on hyvä, että se mitä Wim on tässä ottanut esille vaikuttavat meidän valiokuntaamme. Kun katsotaan logistiikkaa ja kuljetusta, niin Euroopassa meidän tulisi hyötyä kahdenvälisen kaupan lisääntymisestä, mikä tarjoaa enemmän yrityksiä parantaa elinkeinoelämän laatua kautta Euroopan. Kun puhutaan kuljetusasioista, niin jotkut teistä varsinkin muistavat äh, Open Skies-aloitteen EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Päästiin jo kierrokselle kaksi, mutta edelleenkin on ongelmia omistajuudessa ja Fly America-kysymyksissä – Nämä kysymykset jatkuvat. Nyt ollaan t parissa ja jotkut näitä asioista, ne ovat jumiutuneet vuosiksi ja kyllä ne nyt täytyy viidaan ratkaista. Nyt pyrimme saman tällaisen laajan kansainvälisen sopimuksen ja kun me sitä periaatteessa toimme, niin ratkaisuja pitäisi löytyä. Ja sitten puhutaan tuosta merikuljetuksesta, niin sielläkin puuttuu tämä vastavuoroinen tunnustaminen tietyillä alueilla, varsinkin kun katsotaan teknistä puolta, huoltoa, ja ilmailu kakkosta. Monet asiat ovat sellaisia, joita täytyy ratkaista, jos halutaan aikaiseksi, saada aikaiseksi kunnollinen kauppasopimus. Pitkä matka on kuljettavana ja luonnollisestikin, aivan kuten myöskin kollegat, niin katsomme sitä, mitä muissa valiokunnissa tapahtuu, sillä tämä asia on niin laajamittainen. Mutta hyvä alku täällä. Ja nämä ovat hyviä keskustelun pohjia. Ja sitten varmasti mulla jäsenillä on muita kohtia, jotka haluavat ottaa esille. Kiitoksia esittelijälle. Kiit- ECR eh, on täällä tukeakseni teitä ja toivottavasti päästään päätelmiin. Ja. Kiitoksia Kesine Meissner. Kiitos puheenjohtaja Kiitän Wim van de Kampia. Hän on mielestäni tehnyt tästä lausuntoluonnoksesta hyvin tasapainoisen Äh, niin kuin äh, tuossa Life minäkin ehkä puhun joka yleisluontoisemmin. Kyseessä on kauppasopimus. Kauppasopimukset tarjoavat aina mahdollisuuksia, mutta tietenkin myös vaaroja. Tästä täytyy olla selvillä. TTIP oli valtavan tärkeä aihe vaalikampanjassa, tämä täytyy muistaa, ja rationaalisesti ehkä pitäisi nyt tarkastella, mistä neuvotellaan, eikä sanoa alun alkaen, että joko on puolesta tai vastaan, vaan pitäisi ehkä katsoa näitä, näitä todellisia käytäviä neuvotteluja. Tietenkin neuvottelut tulee käydä mahdollisimman läpinäkyvästi. Äh, Cecilia Malmström, äh, komission jäsen tuolloin jo tämän totesi, ja nyt jäsenvaltiot pikemminkin ovat äh, huolehtineet siitä, että tämä on ollut hiukan suljettujen ovien takana tapahtuvaa toimintaa. Meidän standardimme ovat, meidän standardimme, niistä ei edes keskustella. Tämän verran tästä yleisestä puolesta. Mitä kuljetusalaan tulee, niin kuljetusalalle on, olisi aikaa käytännöllistäkin, jos vaikkapa sertifiointien alalla tietyt sopeutukset toteutuisivat. Monet autoteollisuudessa todella odottavat, että vaikkapa Euroopan autojen vienti Yhdysvaltoihin helpottuisi. Kyllä tässä myös mahdollisuuksia toki on pelissä kun TTIP-neuvotteluja käydään. Ratkaisevaa, ihan niin kuin Vim oikein totesi, ja Jackikin tämän mainitsi, ratkaisevaa on se, että kuljetusalasta ei vielä ole mainintaa tullut. Kun kerran kauppasopimuksesta puhutaan, kaikki alat täytyy mainita myös kuljetusalaa niin minua on harmittanut kyllä alusta alkaen, kun tänne tulin se, ja Vimkin tähän viittaa kohdassaan kolme mm, yhdysvaltalaisille tämä ulkomainen omistus on huomattavasti korkeammalla kuin mitä meille tämä mahdollista on. Ja tämä ei ehkä muutu, mutta tämä on minua kyllä aina harmittanut. Ja kyllä meidän täytyisi joka tapauksessa tarkastella sitä, ettei tässä synny jotenkin äh, vääristymiä. Esimerkiksi äh, alusten kohdalla tilanne, laivojen kohdalla tila, tilanne on jo se, että me hyväksymme amerikkalaisille huomattavasti enemmän kuin he meille. Onpa kyllä sitten vaikka laivojen korjauksesta tai infrastruktuurihankkeesta ja tästäkin täytyy voida puhua neuvotteluissa. Ja sitten vielä kohta neljä. Jones Act-laki, se, sitähän on nyt juuri keskusteltu ja se olisi kyllä suuri mahdollisuus Euroopalle, että voitaisiin nähdä, voitaisiinko kahden välisissä neuvotteluissa saada hiukan reilumpi tilanne. Ainakin yrittää täytyy. Eli kyllä tässä meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia ja paljon parantamisen varaakin ja kyllä meidän kuljetusala täytyy pitää tässä mielessä. Kiitoksia. Seuraavaksi taas Eichhout. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää rakasta kollegaa Wim van de Kampia tästä lausunnosta. Ja vihreä ryhmä kyllä varmasti esittää jotain tarkistuksia, jotka pikemminkin puuttuvat yleiskeskusteluun TTIPin ympärillä. Sillä ne, jotka sanovat, että me emme tässä keskustele eurooppalaisista standardeista, eivät aivan puhu totta, sillä jopa komissari Malmström aivan selkeästi, kun puhuu TTIPistä, sanoo, että kysymys on sääntelystä. Sillä Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä juurikaan enää ei ole tariffiesteitä. Kysymys ei ole perinteistä kauppasopimuksesta, jossa puhutaan tariffeista ja tuontitulleista, vaan tämä on tuontitulleen ulkopuolista kauppaa, jota me taas nimetämme sitten säätelyksi me huijatko itseämme, sehän tässä nyt on kyseessä. Ei voida sanoa, että yhtäältä meidän standardimme ovat sellaiset, että niistä ei voida neuvotella ja samalla kuitenkin tässä puhutaan sääntelystä. Molemmat ovat esillä. Meidän täytyy hyvin selkeästi ja rehellisesti näitä asioita käsitellä, eikä saa huijata itseään ja sanoa, että ei näistä asioista muka keskusteltaisi. Ertun siis esitämme myös tarkastuksia tässä suhteessa ja aiomme puuttua siihen, mitä myös Äh, Manström on todennut. Ei se pelkästään Alden oikeus ole. No sitten liikenteestä. Auto kysymys. Olen viime vuonna Kampin kanssa samaa mieltä siinä, että juurikaan ei ole puututtu näihin laajempipohjaisiin kuljetuskysymyksiin. On hyvä ottaa niitä esille, mutta tietysti myös sitten autoja, koska tästä sääntelystä on paljon keskustelua. Siitä on sanottu erityisesti, että ne on paljon teknisiä kysymyksiä, jotka voitaisiin käsitellä TTIPissä. Kaikkein suurin kysymys on se, että mikä sitten on tätä teknistä. Se on se keskustelun aihe. Se, mitä yksi nimittää tekniseksi, toinen nimittää poliittiseksi. Ja yksi esimerkkeistä koskee aina autoturvallisuutta. No, että ihan samaahan se nyt on, onko Amerikassa autossa vai eurooppalaisessa autossa, koska ne ovat molemmat turvallisia. No saattaa se olla totta siellä auton sisällä. Mutta jalankulkija pärjää paremmin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, koska Säännöt ovat erilaisia sen suhteen, mitä autoja suunnitellaan. Se on sitten poliittinen päätös. Vai onko se sitten tekninen? Kuka päättää siitä, mikä on teknistä ja mikä on poliittista? Ja se osa mielestäni on sellainen, jossa meidän täytyy olla paljon kriittisempiä, eikä olla yhtään turhan naiveja. Saatte kyllä odottaa meiltä tarkistuksia tässä suhteessa. Ja sitten kysymys kollegoille, joilla on paljon kokemusta kuljetusalalta. Miten moni tietää sen, että teknisessä sääntelyssä on jo valtava keskustelu siitä, millä tavalla tuota säännetään. jo kuukausi. Genevessä nimittäin UNSen alaisuudessa. Siellä puhutaan autosääntelyn, autosääntöjen harmonisoinnista miltei viikossa. Tekniset asiantuntijat menevät sinne paikalle ja ehkä olisi hyvä, jos liikennevaliokunta kävisi paikalla ja katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Sillä hyvin usein olen sitä mieltä, että TTIPin jollain tavalla kahdenvälisesti täytyy ratkaista sellaisia asioita, jotka jo YK-alaisuudessa on ratkaistu. Ja haluaisinkin, että 10.13.3. ihmiset menisivät Geneven siellä on maailman autosääntöjen harmonisointifoorumi. Siellä korealaiset ja japanilaisetkin ovat pöydän ympärillä. Miksi meidän pitäisi viedä tätä eteenpäin TTIP-sääntöjen kautta? joka tekee tästä vielä vähemmän avointa. Monet eivät ole tietoisia siitä, että tämäkään nyt on käynnissä. Ennen kuin tätä nyt viedään siis TTIPin avulla eteenpäin, ehkä tulisi keskittyä niihin asioihin, jotka ovat jo olemassa. Ja liikennevaliokunnan näkemys olisi tärkeä tässä suhteessa, että näitä asioita voitaisiin ottaa esille. Koska kyseessä ovat kaikki faktapohja, faktapohjalla tapahtuvia asioita, niin varmaankin pääsemme sopimukseen erityisesti kovasti arvostetun Wim Kamp-kollegamme kanssa. Of course. <laughs> Kiitokset myös Vimin puolesta. Seuraavaksi Damato. Dann kommt Ines Ayala. Äh, Ines Ayala Center. Gracias. Sí, eh, compartiendo. Kiitos puheenjohtaja. Eh, tässä mm, olen ihan sama mieltä herra Van de Kampin kanssa eh, siitä, että tähän mennessä ainakaan ei ole otettu huomioon niitä ulottuvuuksia, jotka, joiden kautta voitaisiin ymmärtää paremmin ne vaarat ja riskit, joita näihin tämän TTIP-sopimuksen neuvotteluihin liittyy. Tällä hetkellä tilanne on aika läpinäkymätön ja vaikeapa tätä on nyt tällaisena hyväksyä. Halusin ehdottaa, että kutsuisimme Rova Malmströmin valiokuntaan. Hänhän on kuitenkin hyvin kiinnostavalla tavalla tätä asiaa ajanut, joten olisi eh, kiinnostavaa käydä keskustelua hänen kanssaan. Joka tapauksessa tästä puuttuu eh, sosiaalilausekkeita, ympäristölausekkeita, jotka meille ovat aivan keskeisimpiä. Samoin eh, julkispalvelujen suojeleminen. Meillä on aika erilainen tilanne kuin Yhdysvaltoissa, samoin kaupungistumisen suhteen. Ja tietenkin esimerkiksi matkustajien oikeudet. Samoin kun ajatellaan koko ammattiyhdistysliikettä, niin täytyy muistaa nämä oikeudet. Niitä ei saa missään nimessä heikentää. Ja sitten vielä suurten yritysten konfliktit. Vuosien ajanhan Boeing ja Airbus ovat taistelleet ja en tiedä, voitaisiinko jonain päivänä jotain tällaisia kiistoja jotenkin helpottaa. Sitten lopuksi vielä Charlie Hebdo hyökkäys toi uudet ulottuvuudet, turvallisuusulottuvuudet myös huomattavasti esiin, kun ajatellaan myös tätä turvallisuutta ja siihen liittyviä tietoja joten meidän täytyy ehdottomasti parantaa neuvottelupohja ennen kuin neuvotteluja voidaan käydä. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt Merja Kyllönen. Ja, ää, mitä jos pyytäisit puheenvuoroa ensi kerralla, niin sitten sen kyllä saatkin hajoissa Arvoisa puheenjohtaja, kyllä se ehti vielä nytkin. Ihan hyvin. Ei mitään hätää. Ää, ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä ja muistuttaa sen verran, että olisi hyvä, että tässä asiakirjassa näkyisi myös se, mitä me olemme aiemmin puhuneet prosessin avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja siitä, millä tavalla eri aihealueita on huomioitu tai jätetty huomiotta. Kue NGL-ryhmä ei millään muotoa hypi riemusta tämän TTIP-neuvottelujen tai koko prosessin suhteen. Päinvastoin olemme hyvin kriittisiä ja huolissamme siitä, mihin tämä kokonaisuus on johtamassa. Edustajakollega Bas Eichhardt käytti hyvän puheenvuoron. Tuen lämpimästi hänen ajatuksiaan siitä, mitä tässä maailmassa muutoinkin kuin TTIP-neuvottelujen osalta tapahtuu, meidän on hyvä olla hereillä ja tiedostaa, että muutoksia tehdään koko ajan ilman, että me olemme niissä neuvotteluissa myöskään mukana. Pidämme tärkeänä sitä, että liikennesektorilla olisi varmuus siitä, etteivät käynnissä olleet tai pysähdyksissä olevat TTIP-neuvottelut tai mahdollinen sopimus loukkaa eurooppalaista työoikeutta tai työehtojärjestelmää eikä tuo mukanaan epätoivottuja elementtejä esimerkiksi sosiaalisen dumppauksen merkeissä, joka on jo iso ongelma itsessään eurooppalaisessa toimintakentässä tänäkin päivänä. Sen verran omasta kokemuksesta yhdysvaltalaisten kanssa toimiessa sanoisin, että kun esittelijä Van der Kamp nosti esille hyvin telakkateollisuuden, niin muutama vuosi taaksepäin oli mahdollisuus tavata Yhdysvaltain silloinen liikenneministeri ja jään murrosta ja laivan varustelusta puhuttaessa hän sanoi hyvin suoraan, etteivät eurooppalaiset tule koskaan rakentamaan Yhdysvalloille yhtään ainutta alusta – vaikka te tekisitte sen sata kertaa halvemmalla ja paremmin. Ja tämä oli tapaamisessa kyllä niin tyhjentävästi sanottu, että en enää siinä vaiheessa tarjonnut kotimaista jäänmurtaja osaamista yhdysvaltalaisille kumppaneille. Ja ymmärsin sen, että kongressin tasolla heillä on olemassa sellainen tahto, että hyvin vahvasti suojataan kansallista osaamista ja kansallista työvoimaa tekemistä. Kiitoksia. Danke sehr. Christine Renault. Kiitoksia sitten eh, Christine Renault. Merci. Uh, merci beaucoup. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle näistä ehdotuksista, jotka ovat johtaneet siihen, että on todellakin uskomatonta ryhtyä neuvottelemaan kauppasopimuksesta ja kaikki liikenteeseen liittyvät kysymykset ovat niitä, joita ei ole tarkennettu. Kun taas samalla tiedämme, että neuvotteluita on käyty eri elinkeinoelämän edustajien kanssa, autoteollisuudessa, ilmailussa ja tiedämme niitä vaikeuksia eurooppalaisilla yrityksillä on, jota ne pyrkis, kun ne pyrkivät Yhdysvaltain markkinoille. Vähimmäisvaatimuksena on siis, että näistä asioista ainakin keskustellaan. Ne ovat erittäin tärkeitä meidän elinkeinoelämällemme ja meidän eurooppalaisille yrityksillemme. Ja sitten nämä näkemykset, jotka kollega Leichtfried selkeästi otti esille minulle siihen, mitä lisättävää olemme aivan samaa mieltä niistä. Meidän eurooppalaisten SD-meppien näkemyksemme ovat samoja, varmasti monet muukin ovat samaa mieltä. Lisäksi haluaisin kiinnittää ne niiden asioiden lisäksi, joita otettiin esille, esimerkiksi välimiesmenettely, käyttöönotto on meille erittäin suuri huolenaihe. Danke sehr. Seuraavaksi sitten mä Kristiina nyt olkaa hyvä. Kiitos. jota edustan täällä totta kai päättäväisesti vastustaa teetit neuvottelutta jatkamista. Jos neuvottelut johtaisivat tullakseen, se lisäkustannus meidän talouksillemme, kansallisemme demokratiallemme ja vapauksimme. Amerikkalaiset itse määrittelevät tämä, tämä sopimus. Me vastustamme amerikkalaisten halua laajentaa neuvotteluita kuljetukseen. Toisin kuin Yhdysvallat, Eurooppa kieltäytyy sopimasta näitä strategisia sektoreita, Yhdysvallat asettaa rajoitteita ulkomaisten osallistumista esimerkiksi lentoyhtiöihin pääomaosuuksilla. Konkreettinen esimerkki. Bryssel vastustaa sitä, että jäsenvaltiot tukisivat, asettaisivat rajoituksia. Eli Yhdysvaltain asettamien eurooppalaisille lentoyhtiöille rajoitteet ja ne vapaudet, joita amerikkalaisilla yrityksillä on EU-ssa, ovat ristiriidassa. On ihan selvää, että, että Yhdysvallat tulevat jatkamaan strategisten sektorien suojelua ja siviililentoalaa. Ja kun me kieltäydymme tästä, euro, niin EU vaarantaa, EU e vaarantaa ja pahentaa siviililentoalan kriisiä. Danke sehr, Kiitoksia sitten Pavel Teritska. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tran-valiokuntaan ehdottomasti vaikuttaa se, että on tiettyjä asioita, jotka kuuluvat meidän toimialaamme. Tai toisaalta se, että on olemassa asioita, kuten tässä lausunnossa on otettu esille, jota olisi pitänyt käsitellä, jota ei ole käsitelty. No luonnollisestikaan me emme ole tätä neuvottelumandaattia luonnostelleet, emmekä sitä hyväksyneet. Se tehtiin neuvostossa ja komissiossa. Ja minusta tuntuu jo, yksi kollega mainitsi sen, että kannattaisi kutsua komissaari Malmström tänne paikalle. Ja sanoisin, että olisi ehkä hyvä sanoa, että olisi hyvä sanoa molemmat neuvottelijat osapuoletkin tänne ja on hyvä nähdä, miksi joitakin asioita ei ole käsitelty. Ehkäpä siihen on hyviä syitä. Ja neuvottelut jatkuvat varsinkin tällä standardipuolella, jotka saattavat kuulua meidän toimivaltuuksimme. Eli komissari Malmström ja neuvottelijat, sitten te voitte itse päättää siitä, mutta minun kokemukseni toista valiokunnasta on, että se kyllä ehdottomasti kannattaa. Toiseksi avoimuuskysymys jollain tapaa nyt tässä tulee esille, ei pelkästään tässä valiokunnassa, mutta myös muissa. Se on hyvin suosittu asia. Vaas, jos ollaan ihan rehellisiä, niin enpä muista viime aikoina missään muussa sopimuksessa tämänkaltaista avoimuusmäärää missään sopimuksessa käytettävän. Kiitos, kiitos myös sen työ, mitä Euroopan parlamentissa on käyty. Me saamme kaikki mennä tänne Reading Room-keskusteluihin mukaan ja saamme paljon materiaalia käyttöömme. Minun mielestäni tämä lausuntoluonnos on hyvin luonnosteltu, oikeat asiat otettu esille ja esittelijä Van den Kamp puhuu nimenomaan liikenneasiasta, mikä on myönteistä. Saattaa olla, että minulla on vielä parisen ajatusta, jota voitaisiin tähän lisätä, mutta yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että tämä on hyvin tasapainoinen ja minusta voimme vasta edetä sitten, kun saamme nähdä komissaarinkin täällä valiokunnassamme. Kiitos. Kiitokset sitten Kari Mädeli. Kiitos veli. Puheenjohtaja. Ihan nopeasti. TTIP-tekstissä ei ole paljonkaan kulutuspolitiikasta. Pari yleistä lausetta näistä lentoliikenteeseen ja meriliikenteeseen liittyvistä rajoitteista. Näkökohtani on. Tiedämme EUn ja Yhdysvaltojen lentosopimusten jälkeen ei ole mitään johdonmukaista vastavuoroisuutta, mikä haittaa EUn etuja. Siinä ensimmäinen havainto. Ja sitten mitä tulee sisävesiliikenteeseen. On olemassa ehdotus alusten moottoreiden ympäristövaatimuksien, joka on hyökkäys Euroopan normeja vastaan – amerikkalaiset normit ovat heikompia. Nämä kaksi seikkaa täytyy ottaa huomioon Vannekampin tekstissä. Kiitos. Thomas Kiitoksia sitten Tomas Povretska. Ja Kiitos. Ihan lyhyesti haluaisin e, kiittää e, esittelijäämme tästä erittäin hyvästä suosituksesta ja haluaisin myös poliittisen ryhmäni ECRn nimissä todeta samaa kuin muutkin kollegat täällä siitä, että tämä sopimus Yhdysvaltain kanssa voi olla hyvin neuvoteltuna erinomainen mahdollisuus Euroopan kuljetusalalle, erityisesti ilmailualalle. Ja uskon, että tässä on mahdollisuuksia esimerkiksi lipun myynnille eurooppalaisille yhtiöille, jotka toimivat myös Yhdysvalloissa. Sama koskee äh, meri liikennettä. Jones Act-laki toteaa, että äh, voidaan käyttää vain aluksia, jotka on rakennettu ja rekisteröity Yhdysvaltoihin ja jotka kuuluvat äh, amerikkalaisille omistajille ja joita operoivat yhdysvaltalaiset. Joten kun ajatellaan neuvotteluja, meidän täytyisi rohkaista amerikkalaisia luopumaan nämä protektionistisista toimistaan. Ryhmäni ECR ja minä henkilökohtaisesti puolalaisena jäsenenä katsomme, että TTIPin liittyy valtavia mahdollisuuksia. Euroopan kuljetusala voi hyötyä tästä sopimuksesta valtavasti. Kiitoksia. Ensiksi halusin vielä todeta, että valiokuntien puheenjohtajakokouksessa edustan TTIPin kohdalla TRAN-valiokuntaa ja Van de Kamp esittelijänä antoi minulle oman luonnoksensa ystävällisesti. Tein siihen pari muutosta itsekin ja haluan todella sydämellisesti kiittää hyvästä yhteistyöstä esittelijämme. Tällä Ähm, olen aina puhunut epäoikeudenmukaisuudesta laivaliikenteen ja ilmailuliikenteen kohdalla, koska yhdysvaltalaiset eivät Euroopan unionia tunnusta toimijana. Tämä on aivan erikoista maailmanlaajuisesti kaikkien muiden kanssa teemme kahdenvälisiä sopimuksia, mutta siis Yhdysvallat kieltäytyy tietenkin, koska näin se voi hyötyä tästä valtavasti se voi osallistua EUn sisämarkkinoihin, mutta me emme heidän. Ja tämän olen myös parlamentin puhemies Schulzille sanonut, että jos minä saisin päättää, niin ylipäätään käynnistäisin neuvottelut TTIPistä vasta siinä vaiheessa, kun he ovat valmiit tunnustamaan EUn Ähm, toimijana. Mitä tähän liittyy? No tietenkin heidän taloudelliset etuunsa, sehän tässä on taustalla. Eivät amerikkalaiset hetkeäkään ajattele minkään muuttamista TTIPissä. Mehän olemme kuunnelleet tämän kaikilta, joiden kanssa olemme puhuneet ja optimismi kyllä sitä ei ole. Jos amerikkalaiset eivät hyödy, niin sitten he eivät suostu tekemään mitään. Ja kun ajatellaan kauppa sopimusta, vaan Saikhautkin tähän viittasi. Kyse on myös sääntelystä, eikä vain kaupan esteestä. Mehän mm, tiedämme kyllä, mikä tilanne on, ja sitten puhutaan 500 000 työpaikasta, jotka voidaan luoda, mihin de Gucht aina viittasi. Näistä ei ole puhettakaan enää. Minä aina sanoin, että hienoa, jos tulee 500 000 työpaikkaa, mutta jos niistä 490 000 tulee Amerikkaan ja 10 000 tänne, niin <laughs> ei, eipä käy. Ne juuri näin amerikkalaiset ajattelevat. Sitten voi miettiä, miten tämä kaikki on mm, toiminut. No täysin öö, savuverho takana salaisesti. Me tarvitsemme tässä ehdottomasti ö, tietoa ja minä uskon tämän vasta sitten, kun näen tämän. Ja kun ajatellaan diktatuureja, joilla ei ole riippumatonta oikeutta, niiden kanssa täytyy tietenkin sopia, mutta Yhdysvallat on oikeusvaltio, me olemme oikeusvaltio, eli ei tällaista tarvita. Miksi? E, voidaan mennä ihan tavalliseen oikeuteen, ja jos yritykset sanovat, että jaha, e, saksalaisilla on minimipalkka, mm, sitten kolme, neljä e, juristia, tuomaria päättää asiasta ilman minkäänlaista oikeussuojakeinoa ja mitään vetomusoikeutta. Eli eihän tämä nyt näin voi olla. Mm, sitten amerikkalaiset sanelevat tämän. Ja sanon muuten myös tietyt teollisuuden alat, kuten autoteollisuus esimerkiksi. Mutta parlamentissa meidän täytyy tämä päättää, eikä missään salaisissa oikeusistuimissa. Ja tämä on kyllä hyvin, hyvin tärkeä asia, joka meidän on saatava läpi tässä. Saa nähdä, miten tässä, miten tässä käy. Sillä kaupan esteitä ei oikeastaan enää ole. Ei kaupan esteitä ole. Vapaakauppahan toimii. Kyse on sääntelystä. Sääntelystä. No, suuria summia tässä joudutaan maksamaan rajat ylittävästä kaupasta. Mm, tästä ei kuitenkaan ole tässä sopimuksessa kysy, vaan sääntelystä. Ja meidän täytyy olla tarkkana, ettemme päästä demokraattisia mahdollisuuksia käsistämme. Oikeastaan keskustelu jo käytiin, mutta kun kyseessä olet sinäkin siinä, niin ole hyvä. Ei kun siksi, vaan kun sinä puheenjohtaja minua siterasit tuossa, eli kun sinä puhut tämän valiokunnan nimissä, niin muista ottaa huomioon myös se, mikä on myönteistä. Kun sinä tuolla puhut niiden muiden kanssa, niin älä puhu sitten pelkästään näistä kielteisistä seikoista, minä sanoin, että on tiettyjä juttuja, joista en pidä, mutta sitten sanoin, että esimerkiksi tuo Jones Act-laki on sellainen, jonka näen mahdollisuutena. Ja kun sinä menet sinne neuvotteluihin ja keskusteluihin valiokunnan puheenjohtajana, sinun täytyy heijastella sitä, mitä me täällä sanomme, ja niitä kantoja on monenlaisia. Totta kai, niin onkin. Niin onkin. Ja mitä TTIPiin tulee, niin valiokunnissa ja myös poliittisissa ryhmissä, tietääkseni Ehkä teillä on yksimielinen kanta. Yllättyisin, jos näin olisi. No ei ole teilläkään, niinpä niin. Minä luonnollisesti aina heijastelen tätä kokonaiskuvaa. Mitä? Sorry, just one sentence. Lause vaan. Panosataan transparenssia. Tässä on valtavasti edistetty, jos puhutaan huippusalaisuudesta, niin se ei ole enää totta Teillä on käytännössä kaikki paperit käytössä. Enpä tiedä, kävitkö lukuhuoneessa. luetko tekstejä? Komission edustaja voidaan kutsua paikalle koska tahansa. Olen näytän monista asioista, muun muassa EU-liittymisestä. Ja tämä on verrattoman transparenssia. Salaiset, sanat salainen, huippusalainen eivät ole todellisia. Olen eri mieltä. Tämä on tarkoitus muuttaa, mutta sitä ei vielä ole muutettu. Kaikki eivät voi saada kaikkia asiakirjoja, niitä ei myöskään saa kopioida. On myös sellainen tila, tilanne, että saa mennä sinne huoneeseen ja lukea jotain, mutta ei tehdä mitään muistiinpanoja eikä kertoa kenellekään mitään. Ja jos tämä ei mukaan ole salassa pidetty, pitoa, niin mikä sitten on? Minä en ymmärrä tätä maailmaa enää kyllä ollenkaan. Mitä järkeä siinä on, että minä menen sinne huoneeseen, luen asiakirjan, tiedän tasan tarkkaan, mikä on käynnissä, mutta en saa kertoa kellekään. Se on muutettava. Vielä se ei ole muuttunut. Minä luonnollisesti kerron teille heti, kun tämä tilanne muuttuu, koska sitten se on kyllä hyvä asia meille kaikille. Komissio, Marko Dyrko. Thank you, thank you Chairman for, for giving me the floor. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen on pääneuvottelija, joten katan osan näistä asioista, jotka te mainitsitte, en kaikkea, mutta tietysti puhun kollegoiden kanssa, joten voin antaa teille tästä paremman kuvan. En ehkä nyt ryhdy käsittelemään kaikkia näitä liikenteen kuljetuksen ulkopuolisia asioita, joita tällä on tullut esille, koska se ei kuulu tämän liikennevaliokunnan toimialaan, vaikka se on tietysti vaikutus kaikille toimialoille. Ennen kuin puhun itse kuljetuksesta liikenteestä, niin yksi asia avoimuudesta, Komissaari Malmström on tehnyt valtavia ponnistuksia, kuten varmasti tekin täällä tunnustatte viime viikkojen ja kuukausien aikana, kun hän on ollut virassaan. Ja minun mielestäni tämänhetkiset järjestelyt näistä reading roomista, niissä olemme saaneet valtava edistystä aikaiseksi. Ja siinä tulisi tietysti mennä eteenpäin, ymmärrän sen, mutta meidän tulee samalla myös tunnustaa se, aivan kuten täällä yksi mepeistä sanoi, että nämä neuvottelut ovat avoimuudeltaan aivan ennakkotapaus. Sanotte, että se ei ole ehkä myönteistä, koska sitten muut neuvottelut ovat niin huonoja, mutta on totta, että se mitä on tehty TTIPissä avoimuuden suhteen kansalaisyhteiskunnalle, parlamentaarikoille sekä EU:ssa että kansallisille on nyt aivan äh, ainutlaatuista verrattuna mihinkään muuhun neuvotteluun. En nyt sen enempää tähän mene, mutta haluan vielä painottaa sitä, että parlamentakarjoilla on saanti kaikessa kaikkiin EU-asiakirjoihin noissa lukuhuoneissa. Ja palaan sitten vielä tähän liikennekysymykseen. No yksi kysymyksistä tai näkökohdista, joka lausunnossa tulee esille, on se, että liikenne ei ole ollut oma aiheensa neuvotteluissa. No minä olen palveluneuvottelija ja kyllä tätä nyt pitäisi hiukan tarkentaa. Ne teistä, jotka ovat käyneet lukuhuoneessa, ovat saaneet nähdä, että jo lokakuussa 2013 EU esitteli kaksi asiakirjaa neuvotteluissa, niin sanottuja epävirallisia asiakirjoja. Yksi koski ilmailua, toinen meriliikennettä. Nämä asiakirjat, joita on nähtävissä hyvin kattavalla tavalla, ei tietysti kaikissa yksityiskohdissa, mutta hyvin kattavalla tavalla esittelevät kysymyksiä, joita EU haluaisi käsitellä neuvotteluissa. Asiat, jotka ovat täällä tulleet esille. Jones Act esimerkiksi, tai sitten nämä omistajuusrajoitteet ilmailupuolella, mutta myös Fly Americanin liittyvät kysymykset ilmailuturvallisuuteen, vastavuoroisen tunnustamisen prosessit ja niin poispäin. Sanoisin, että tämä ei ole oikea, oikeudenmukainen kuvaus todellisuudesta, jos sanotaan, että tähän mennessä liikennekysymyksillä ei ole ollut merkitystä tällä alalla. Se on totta myös tämän oman alani ulkopuolella, eli sillä, joka koskee ähm, julkisia hankintoja. On tärkeää, että Yhdysvaltain markkinoille pääsy sallitaan ja että saadaan aikaiseksi symmetrisuus meidän avoimuutemme ja Yhdysvaltain avoimuuden välillä, kun puhutaan julkista hankinnoista ja julkisille markkinoille pääsystä. Sillä mehän kaikki tiedämme, että Buy America-rajoitteet ovat erittäin vakavasti otettavia. Nämä kysymykset ovat sellaisia, jotka todellakin ovat meillä esillä. Ja kun puhutaan liikenteestä, jossa on varsinkin infrastruktuuripuolella valtavat rajoitteet, mutta myös suhteessa muihin toimialoihin. Eli ei pelkästään palvelupuolella, mutta myös julkisten hankintojen puolella olemme ottaneet esille paljon liikennekysymyksiäkin. Meidän näkökulmasta me katsottuna siis olen sitä mieltä, että tuota lausuntoa pitäisi kyllä nyt sitten hiukan syventää, jotta se heijastaisi oikein näitä neuvotteluita. Ja se on myös vastauksena tuohon päätösasemaan, jonka parlamentti hyväksyi, se taisi olla vuoden 2013 toukokuussa, jossa liikennekysymykset erityisesti otettiin esille tärkeänä EUlla. Jotkut puhujat aivan oikeutetusti mainitsivat sen, että Tietyt asiat, jotka liittyvät liikenteeseen ja kulutukseen, ovat kovin arkaluontoisia Yhdysvalloissa. Ehkä siitä syystä, että ilmeisesti ne liittyvät ähm, turvallisuuskysymyksiin. Jonesin laki on jo ollut olemassa vuodesta 1920 eteenpäin. Mutta tietysti voidaan kyseenalaista, että onko vielä näin tilanne. Ja omistajuus- ja ilmailukysymykset Niillä on saattanut olla erittäin tärkeä kansallisen turvallisuuden pohja, mutta tietysti nyt voidaan sitten kysyä, että onko se edelleen hyväksyttävää, varsinkin kahdenvälisissä suhteissa EU ja Yhdysvaltojen välillä. Eli meillä on todella edessämme kovin arkaluontoisia kysymyksiä, poliittisesti katsoen sellaisia, jotkut ottivat esille sellaiset tarkistukset, joilla esimerkiksi pyritään pääsemään Jonesin laista eroon, meidän kokemuksemme Washingtonin kollegoiden kertoman perusteella on se, että tässä sanotaan, että tämä ehdotus ei välttämättä menesty mitenkään erityisen hyvin aiemminkaan. Se ei ole onnistunut, mutta se osoittaa myös sen, että Yhdysvalloissakin vastustetaan aika paljon myös tällaista protektionistista ja rajoittavaa toimintaa näillä aloilla. Siitä syystä minusta olisi tärkeää katsoa uudelleen niitä asiakirjoja, joita olemme tarjonneet, jotka ovat olemassa tuonnoissa lukuhuoneissa. Ja sitten ne tiedotteet, joita saatte näistä seitsemästä neuvottelukierroksesta tähän mennessä, niistä voitte kyllä päätellä varmaankin, että olemme käyttäneet aika paljon aikaa ja poliittista pääomaa kuljetus- ja liikennekysymyksiin. Vielä ei ole päästy loppuun, emmekä ole vielä saavuttaneet minkäännäköistä yksimielisyyttä Yhdysvaltojen kanssa sen suhteen, pitäisikö jotain rajoitteita poistaa vai ei. Mutta tietysti sitä nyt ei voida odottaa, kun otetaan huomioon neuvottelujen laatu. Tässä suhteessa siis olen sitä mieltä, että lisäsin siihen, mitä perin, puheenjohtaja sanoi. Kyllähän liikennealalla edelleenkin on perinteisiä ö, kaupan esteitä. Tässä meillä on ihan perinteiset kauppanesteet olemassa. Esimerkiksi investointirajoitteet, omistajuusrajoitteet, vain 25 prosentin osuus ilmailualalla, ei yhdysvaltalaisille yrityksille. Se on ihan perinteinen kaupan este. Se ei ole mikään toisen tai kolmannen polven, sukupolven sääntelykysymys, josta jotkut kollegat puhuivat. Sama koskee Jonesin lakia. Se on perinteinen kaupan este. Tiettyjä operaatioita ei saa tehdä esimerkiksi kahden sataman välillä tai erittäin mielenkiintoisessa offshore-toiminnassa. Nämä kaikki ovat perinteisiä kaupan esteitä. Tämän sääntelyn kohdalla, joka on erittäin arkaluontoinen kysymys. Ja julkiset äh, hankinnat, tarjouskilpailut ovat erittäin myöskin arkaluontoinen kysymys, jossa sanotaan, että tietty prosenttiosuus pitää olla Yhdysvaltojen omistuksessa. Se on ihan perinteinen kaupan este. Se ei liity mitenkään sääntelyyn. Se on protektionistista toimintaa ja se huomattiin myös tässä talouskriisin pyörinnässä. Eli kyllä on tällaisia perinteisiä kaupan siis on liikennealalla. Arvostan kovasti sitä, että tämä valiokunta painottaa liikennekysymysten merkitystä TTIPissä. Ja olemme valmiita kertomaan teille säännöllisesti neuvotteluiden tilasta, jos näin haluatte minä itse tai jos haluatte, niin korkeampi tasoinenkin edustaja ja muilta aloilta kuin minun alaltani palvelupuolelta. Kovasti arvostamme teidän innokkuuttanne viedä eteenpäin liikennekysymyksiä. Niitä on vaikea markkinoida tuolla Yhdysvalloissa, mutta se on erittäin tärkeää. Ja Yhdysvaltain kumppaneiden kanssa on tärkeää painottaa sitä, mikä merkitys tällä asialla on poliittisessa asiayhteydessä, joka on tietysti hyvin vaikea tällä hetkellä TTIPissä eh, Euroopassa. Kiitoksia sitten esittelijä Van de Kamp vielä loppusanat. Kiitos puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset niin kollegoille parlamentin jäsenille kuin äh, teille puheenjohtaja ja äh, kiitokset myös komissiolle. On oikein hyvä, että me menemme yhdessä Yhdysvaltoihin äh, helmikuun lopussa niin, että voimme hyvin tasapainoisella, tasapuolisella tavalla selittää heille, miten meidän mielestämme TTIPin suhteen pitää edetä. Mitä tähän lausuntoon tulee, on tietenkin äh, aika vaikea saada näitä yleisiä huomioita TTIPin liittyen, joita esimerkiksi Lightfrit esitteli mahtumaan tähän minun lausuntooni. niin ihan tietoisesti äh, jätin ne tähän ulkopuolelle, koska ei tässä ole tilaa tässä tekstissä. Niin itse olen Intan jäsen myös, joten se mitä täällä kuulen voin myös Intassa kyllä ottaa esiin. Mitä tulee kollega Bas Eichhauttiin, niin kun hän kerran kehuu ihan hyvää, kun hän kehu kaksi kertaa, niin varoituskellot soivat, että kun hän kehu kolme kertaa, niin sitten on tulossa koko joukko tarkistuksia Bas Eichhautilta. Näin minä pelkään. Ja sitten katson tässä liberaalikollegoita. Hyvä, että Tran valiokunta tosiaan pääsisi puhumaan äh, Malmströmin kanssa. Se olisi, se olisi hyvä. Äh, niin, että äh, ihan julkisuudessa julkisesti saisimme hänelle kertoa näistä TRAN-huolenaiheistamme. Mm, mitä noihin neuvotteluihin tulee, niin minä tiedän, jos noiden neuvottelijoiden kanssa pitäisi Äh, kovasti keskustella. Tässä parlamentilla on oma tonttinsa hoidettavana, komissiolla omansa, mutta se, että puhuttaisiin äh, Malmströmin kanssa ja näistä meidän huolenaiheistamme olisi kyllä erittäin arvokasta kaikille varmasti. Tässä kuulin huomioita liittyen standardeihin, avoimeen ilmatilan läpinäkyvyyteen, äh, vastavuoroisuuteen ja nyt minä sitä jää odottelemaan tarkistuksianne. Ja sitten se, että komissio tässä nyt neuvoi menemään sinne salaiseen lukuhuoneeseen jälleen, niin otan neuvosta vaarin ja siellä jälleen. Kiitoksia. No niin, kiitos. Mutta kun ei sinne, eivät sinne kaikki pääse. Kaikkia asiakirjoja näkemään. Enkö minäkään, kysyy esittelijä Vanne Kamp. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 5. helmikuuta kello 12.00. Ja näin kokous päättyy ja koordinaattorien kokous järjestetään suljetuin ovin.